I will indicate it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rakkaat ystävät, hyvät kollegat, saaneen toivottaa teidät tervetulleeksi tämänpäiväisen talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Meidän tehtävämme merkitys korostuu juuri siitäkin syystä, kun tai näkyy siinä, että me olemme tänään saaneet tämän salin käyttöömme. Ehkäpä jotkut laskevat sen varaan, että tänne tulee enemmän porukkaa paikalle, mutta Euroopan unionin ja sen kansalaisten kannalta tämä on sen verran tärkeä aihe, jota tulemme käsittelemme, niin on hyvä, että siihen panostamme suuressa määrin. Ensinnäkin ihan näin käytännön kysymyksiin liittyen toteaisin, että olette varmaankin saaneet esityslistan käyttöön ja tässä yhteydessä saanen muistuttaa, että Olafin pääjohtaja on kirjelmässään valiokunnalle esittänyt toivomuksensa, että hän voisi kertoa meille valvonta komitean tekemistä selvityksistä On tehty myöskin toimielinten välinen sopimus ja sen nojalla olen myöskin vastannut myöntävästi tähän pyyntöön, mutta esitin Olafin pääjohtajalle, että hän voisi esittää asiansa mahdollisimman nopeasti ja lyhyesti, jotta aikaa kysymyksiin ja vastauksiin riittäisi. Ja tämä asia ei välttämättä ollut kaikkien tiedossa, koska kun tämä pyyntö esitettiin, niin esityslista oli jo käännösyksikössä käännettävänä. Onko tähän esityslistaan mitään huomautettavaa? Jos ei, niin esityslista on täten hyväksytty. Lisäksi saanen muistuttaa teitä siitä, että käännökset ovat käytettävissänne ja tämä on myöskin julkinen kokous ja tätä kokousta voidaan seurata netin välityksellä. Sitten pöytäkirjojen hyväksymiseen. Onko pöytäkirjoihin liittyen mitään huomautettavaa? Kysehän on pöytäkirjoista, jotka liittyvät 6. marraskuuta pidettyyn kokoukseen. Jos ei ole mitään huomautettavaa, niin 6. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja on täten hyväksytty. Hyvät kollegat, näin pääsemmekin esityslistalla kohtaan neljä. Vastuuvapaus 2011. Tässä yhteydessä saan toivottaa tervetulleeksi maatalousasioista vastaavan komission jäsenen Joloksin. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Tänään vietetään Pyhän Nikolauksen päivää ja ehkäpä tämä jollakin tavalla viitoittaa tämänpäiväisen kokouksen kulkua. Yleensähän Pyhän Nikolauksen päivänä ainakin Saksassa annetaan lahjoja, varsinkin elintarvikkeita ja tiedämme, että hyvät elintarvikkeet ei ole mitään itsestäänselvyys kaikkialla maailmassa ja ne muistuttaa teitä siitä, että Euroopan unionin maatalouspolitiikan yksi keskeisimmistä saavutuksista on ollut se, että me voimme turvata elintarvikehuollon kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja viedä jopa elintarvikkeita unionin rajojen ulkopuolelle. Tänään me keskustelemme talous, talouden teknisestä toteuttamisesta ja myöskin siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on aiheeseen liittyen esittänyt. Ja minä saan toivottaa tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavat jäsenet Augustin Kubikin ja Rasa Bubergiten tervetuloa ja annankin teille kohtapuoliin puheenvuoron. Mutta sitä ennen puheenvuoron saa esittelijä Jens Gaja ja sen jälkeen tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Kollega Gajer, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvää huomenta. Hyvät kollegat, olen iloinen, että komission jäsen Cholos on päässyt tänne vieraaksemme ja että hän on valmis vastaamaan kysymyksiimme. Ja tervetuloa myöskin arvoisat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Tänään käsittelemme kahdessakin mielessä tärkeää aihetta, kun kyse on vuoden 2011 budjetista. Yhtäältä maatalous politiikan budjetti, jos otetaan nämä molemmat pilarit huomioon, niin sehän on budjetin suurin osa-alue ja siksi sen merkitys korostuu. Ja toisaalta kyse on sellaisesta kehityksestä, joka ei jätä ketään kylmäksi, sillä maatalouspolitiikka on tutkimuspolitiikan rinnalla sellainen aihealue, jonka suhteen vuonna 2011 talousarvion virheaste on kasvanut eikä laskenut. Tämä virhetaso maaseudun kehityksen saralla on 7,7 prosenttia, eli tämä on aika hälyttävä taso. Eli olemme erittäin huolissamme tästä tilanteesta. Ainakin tilintarkastustuomioistuin on kertonut, kuten aluepoliittisellakin saralla tilanne on, niin jäsenvaltioiden valvontamekanismeihin tämä korkea ja yhä kasvava virheaste liittyy. Tämä ei ole mikään uusi asia, me tunnemme tämän asian muiltakin aloilta ja tämä on harmillinen seikka, sillä kun olemme keskustelleet monivuotisista rahoituskehyksistä, niin tarkoituksenahan on supistaa unionin talousarviota ja ne, jotka neuvostossa tätä asiaa ajavat, niin argumentoivat, että kustannustehokkaampi varojen käyttö varmistaa sen, että budjettia käytetään tehokkaasti hyväksi. Mutta kun katsotaan näitä saamiamme lukuja, niin jos joku todellakin haluaa tätä better spending politiikkaa ajaa, niin aloittakoon ihan oman, omasta, omalta tontiltaan. Eli kotimaastaan. Meidän täytyy nyt komission jäsenen kanssa keskustella siitä, miten me saamme tämän asian mahdollisimman nopeasti kuntoon. Sillä tarkoituksenahan on, että toisin kuin yleensä toukokuuhun mennessä, niin toukokuun puoleen väliin mennessä pitäisi vastuuvapauteen liittyen tehdä päätös, mutta nyt kyse onkin jo helmi, anteeksi, huhtikuusta. Ja kun täysistuntosali täällä Brysselissä ei ole käytettävissä, niin juuri tästä nimenomaista syystä tämä päätös on tehtävä näin nopealla aikataululla. Tähän liittyy tämä Six Month Rolling Program. Niin, meidän pitäisi antaa komissiolle vastaus vapaus vuoden 2011 talousarvion osalta, mutta se edellyttää, että me olemme vakuuttuneita siitä, että komissio tekee kaikkensa – tilanteen korjaamiseksi tällä kriittisellä saralla. Ja tästä asiasta keskustelemme tänään komission jäsenen Cholosen kanssa. En sano tämän enempää tässä vaiheessa, vaan haluan antaa myöskin tilintarkastustuomioistuimen jäsenille puheenvuoromahdollisuuden. Kubik. Niin, kiitoksia oikein paljon. Kuka haluaa aloittaa? Kollega Kubik vaiko Butper Gyte? Kollega Kybik, olkaa hyvä. Dear Mr. President, dear honorable members. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, komission jäsen Jolos, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä teillä tilintarkastustuomioistuimen tekemät työ- ja erityisarviot maataloudesta ja suorista maksuista – luvussa kolme vuosikertomuksessa vuodelta 2011. Covers the expenditure from the European Agricultural Guarantee Fund. Tässä huomioidaan EAGFn budjetti, joka on noin 44 miljoonaa vuonna 2011 ja se on yli kolmas osa EUn kokonaisbudjetista tänä vuonna kolmatta ker- ensimmäistä kertaa meillä on olemassa myöskin oma arvio EAGFlle sekä maaseudun kehittämiselle. Tässä huomioidaan ne toiveet, jotka on esitetty vastuuvapauden myöntämisestä vastaavien viranomaisen taholta. Mitä tulee päätelmiin, niin ensinnäkin toteaisin, että virhemarginaali on vuonna 2011 ollut noin 2,9 prosenttia. Tämä perustuu 180 maksun arviointiin, jotka nämä arviot perustuvat satunnaisotantaan. Lisäksi tässä huomataan sääntöjen mukaisuus ja laillisuus maksujen osalta, eli tällä hetkellä tilanne on sama kuin viime vuonna, ja tämä perustuu yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän iakseen käyttöön kuudessa maksutahossa. Ja tämä uusi vapaaehtoinen järjestelmä tarkastuslausekin menettelyyn liittyen ö, aiheutti tiettyjä ongelmia. Minä haluaisin esittää nyt lyhyesti muutaman sanan sen muun muassa virhetasoon liittyen. Minkälaisia virheitä ilmeni? Tämä ei tus, tuskin teitä hirveästi yllätä, että kyse on enimmäkseen tällaisista yliilmoituksista, koska yli 90 prosenttia maksetuista tuista liittyy suoriin tukiin maanviljelijöille. Ja yleensä nämä virheet, marginaalit ovat olleet alle 5 prosentin ja sitten tukikelpoisuus pysyvän laitumen osalta on arvioitu väärin ja syötetty väärin viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän LPIS. No mikä on tilanne suhteessa vuoden 2010 virheasteeseen? Viime vuonna arvioitiin koko maataloussektoria Eli otetaan huomioon sekä EAGF sekä maaseudun kehittämisrahasto ja tämä virheaste oli 2,3 prosenttia. Joten jos halutaan verrata vuoden 2010 ja 2011 tilastoja, niin meidän täytyy katsoa molempien arvioiden yhdennettyä virheastetta, joka on käytännössä neljä astetta, mutta 4 prosenttia, anteeksi, mutta 0,2 prosenttia liittyy lähinnä siihen, että on otettu käyttöön toisenlainen metodologia näiden rikkomusten arvioinnissa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että virhe aste vuonna 2010 ja 2011 on ollut 1,5 prosentin luokkaa, eli se on muuttunut vuodesta 2010 2,3 prosentista vuoden 2011 3,8 prosenttiin. Eli tämä kasvu 1,5 prosenttia on melko suuri, mutta tässä täytyy olla tarkkana, sillä suurin ongelma liittyy lähinnä näihin arvioiden ylä- ja alapäähän. Tilastollisesti on ihan normaalia, että virheaste saattaa muuttua näiden ääripäiden välillä suurestikin, mutta tarkastajan ominaisuudessa toteaisin, että meidän pitäisi vielä malttaa ja odottaa muutaman vuoden, jotta voidaan huomioida tämä vaihtelu. Sitten voidaan sanoa, että onko todellakin olemassa tietynlaisia laadullisia ongelmia olemassa. Eli tulevien vuosien aikana tulemme saamaan sitten vielä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa tähän aiheeseen liittyen. Ja mitä tulee sitten cross-compliance-asiaan? As I just mentioned, in... Täydentäviin ehtoihin liittyen toteaisin, että ensimmäistä kertaa vuonna 2011 tarkastuslauselmassa huomioitiin tämä seikka. Tällaiset rikkomukset siis vaikuttavat myöskin maksuehtoihin. Kaikki EU-tukien saajat joutuvat huomioimaan tämän cross-compliance-vaatimuksen. Jos va- viljelijät eivät vastaa tähän vaatimukseen, niin heidän tukea leikataan. Saanen tässä yhteydessä korostaa, että teknisistä ja muistakin syistä johtuen tuomioistuimen tarkastus ei voi tietenkään huomioida kaikkia cross-compliance-kysymyksiä. Ja tästäpä syystä me keskitymme vain ainoastaan tiettyihin kysymyksiin. Ja kuten sanoin, niin tällä hetkellä tämä poikkeama on 0,2 prosenttia, mutta koska tämä ote oli sen verran pieni, niin tämä virhe, virheastetta, siihen pitää suhtautua hyvin tarkkaan, eikä sitä pidä ikään kuin yleistää. Ja sitten mitä tulee järjestelmien arvioon, me olemme keskittyneet niin näihin tehokkaisiin järjestelmiin, mitä tulee IACS, niin tuomioistuin on sitä mieltä, että että näissä eri tietokannoissa on ollut hyvinkin epätarkkoja tietoja. Esimerkiksi tähän lohkojärjestelmään syötetyt tiedot ovat olleet epätarkkoja. Myöskin maksuoikeuksiin liittyvät tietokantatiedot ovat olleet epätarkkoja. Tuomioistuin on pannut merkille, että tietyt systeemivirheet ovat olemassa ja että jo edellisvuosina näihin ei ole voitu tehdä tehdä korjauksia ja tämä on johtanut sitten myöskin väärin maksuihin. Tämä taas liittyy lähinnä siihen, millä tavalla maata on, maan käyttö on luokiteltu tai millä tavalla lohkot on, lohkotiedot on syötetty tähän lohkotietojärjestelmään. Tuomioistuin on myöskin ottanut käyttöön uudelleen arviointeja lohkojen mittauksessa. Kolmessa jäsenvaltiossa meidän tekemämme mittaukset ovat poikeneet siitä, mitä lukuja maksuviranomaiset ovat ilmoittaneet. Lisäksi mitä tulee tähän vapaaehtoisen järjestelmään, niin meidän mielestämme tehty työ ei ole ollut riittävän tehokasta. Nyt voinkin kääntyä suositustemme puolen. Ensinnäkin toteaisin, että me olemme toki tietoisia siitä, että komission käyttöön ottamat järjestelmät koskien lohkotieto, lohkotietojärjestelmiä ovat tärkeitä, mutta kaikista huolimatta voidaan sanoa suosituksen omaisesti, että meidän tulee varmistaa näiden pysyvien laitumien tukikelpaisuuden luotettava järjestelmä. Lisäksi meidän pitäisi pyrkiä poistamaan olemassa olevat hallinnolliseen ja valvontajärjestelmään liittyvät puutteet. Lisäksi paikan päällä tehtävät tarkastukset, niiden tehokkuutta pitäisi lisätä ja lisäksi meidän pitää varmistaa, että valvontaviranomaisten työtä pitäisi pystyä kehittämään siten, jotta voimme varmistaa, että maksut ovat oikeuden sääntöjen mukaisia ja muutenkin oikein. Ja kiitoksia oikein paljon arvoisat kollegat. Jos teillä on kysymyksiä, niin voin yrittää vastata niihin. Please. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa Rasa Budgert Vite. Gentlemen. Puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä luku neljä tuomioistuimen vuosikertomuksesta vuodelle 2011. Se käsittelee maaseudun kehittämistä, ympäristöä, kalataloutta ja terveyttä. Niin kuin kollegani jo mainitsi, tämä on ensimmäinen kerta, kun erillinen luku on omistettu näille aloille. Operationaaliset menot ovat 13,9 miljardia euroa. Ne muodostavat 10,7 prosenttia EUn budjetista, josta puolestaan maaseudun kehittäminen muodostaa 12,4 miljardia euroa. Maaseudun kehittämisen menot perustuvat yhteisrahoitukselle ja ne kattavat sekä viljelyalasidonnaiset toimet ja muut toimet, Tähän kuuluvat ympäristötoimet ja myöskin investoinnit maatilojen modernisointiin. Tuomioistuimen johtopäätös on, että maksut vuonna 2011 maaseudun kehittämiselle, ympäristölle, kalataloudelle ja terveydelle olivat sellaisia, että niistä löytyi olennaisia virheitä. Valvontajärjestelmä oli osittain tehokas. Miksi me päädyimme tällaiseen johtopäätökseen maksuista ja järjestelmistä? Kun ajatellaan maksujen testausta, tuomioistuin otti 178 väliaikaista ja lopullista maksua tutkittavaksi, joista 160 liittyi maaseudun kehittämiseen. 57 prosenttia näistä maksuista olivat sellaisia, että niistä, niistä löytyy joko yksi tai useampia virheitä, ja virhetaajuus oli korkeampaa maaseudun kehittämisen alalla kuin ympäristö-, kalatalouden ja terveyden alalla. Todennäköisin virhetaso arvioitiin olevan 7,7 prosenttia. Tämä vahvistaa tuomioistuimen toteamuksen viime vuodelta, että maaseudun kehittämisen menot ovat erityisen alttiita virheille. Suurin osa todennäköisimmästä virhetasosta liittyy siihen, että ovatko muut kuin viljelyalan sidotut toimet tukikelpoisia. Usein säännöt ovat monimutkaisia ja näille toimille on paljon ehtoja. Tällaiset virheet johtuivat siitä, että itse hanke tai sitten osa hankkeesta tai joka, joko, joko, jopa tukisaaja itsessään ei ollut tukikelpoinen kyseisessä toimessa. Monia virheitä havaittiin silloin, kun tuen saajat olivat julkisia toimijoita, esimerkiksi kuntia tai maksuviranomaisia. Näin oli erityisesti, kun noudatettiin julkista hankintamenettelyä. Sääntöjä ei aina noudatettu esimerkiksi, kun tehtiin päätöksiä myöntää sopimuksia muiden menettelyjen kuin avoimen tarjouskilpailun kautta. Tämä ei ollut oikeutettua viljelyalan sidotuissa toimissa suurin osa virheistä löytyi maataloustoimista. Useissa tapauksissa viljelijät eivät olleet kunnioittaneet sitoumuksiaan ympäristötoimiin, joita he olivat antaneet. Kuitenkin ne olivat keskeisiä ehtoja maksuille. Virheitä täydentävissä ehdoissa löydettiin 36 prosentista maksuista. Tuomioistuin määritteli näitä virheitä nyt ensimmäistä kertaa ja täydentävissä ehtoissa olevat virheet muodostavat noin 0,2 prosenttia kokonaisvirhetasosta, joka on 7,7 prosenttia luvussa neljä. Erityisesti ongelmia havaittiin eläinten identifikaatiossa ja rekisteröinnissä. Kun ajatellaan ympäristö-, kalatalous- ja terveysalan maksuja, ei voida tehdä mitään yleistä johtopäätöstä, koska vain 18 transaktiota tarkastettiin. Mitä tulee valvonta- ja äh, kontrollijärjestelmään, tuomioistuin tutki kuuden jäsenvaltion tilannetta. Komission tilien tarkastus- ja hyväksyntäjärjestelmää ja myös pääosasto Maren sisäistä valvontajärjestelmää. Maatalouden kehittämisen järjestelmiä tutkittiin kuudessa jäsenvaltioissa ja yhdessä maksuvirastossa. Yksi ei ollut tehokas, neljä oli osittain tehokkaita ja yksi oli tehokas maksujen seurannassa. Heikkouksia havaittiin kaikissa kolmessa tarkastetussa toiminnossa, hallinnollisessa ja valvontajärjestelmissä, jotta voidaan varmistaa maksujen oikeellisuus, valvontajärjestelmässä, joka perustuu paikalla tapahtuviin tarkastuksiin ja järjestelmässä, jolla varmistetaan täydentävien ehtojen toteutuminen ja täytäntöönpano. Agri-pääosaston tilien hyväksyntä toteutuu itsenäisten sertifiointilaitosten kautta. Tuomioistuin tutki 32 tarkastuskertomusta sertifikaatiolaitoksista ja havaitsi, että edellisissä kertomuksissa esille nostetut havainnot otettiin vain harvoin huomioon riskiarvioista, joita sertifikaatiolaitokset tekivät, ja Agri-pääosasto ei tätä huomioinut. Kun ajatellaan hallinnon esittelyä DG Agrissa, sehän toteutuu vuosikertomuksen kautta, ei ollut minkäänlaista analyysiä tai selitystä sille, miksi maaseudun kehittämisen toimessa jäännösvirhetaso, tässä siteraan pääjohtajaa, oli huomattavasti kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Huomauttaisin, että tämä virhetaso oli paljon matalampi kuin tuomioistuimen havainto, koska se perustuu niihin lukuihin, joita jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet vuodelle 2010. Ja niin kuin tuomioistuin on todennut, jäsenvaltiot eivät havaitse ja raportoi kaikkia tuki, tukea saamattomia menoja sen takia, että maksuvirastoissa on tiettyjä heikkouksia tarkastuksessa. DG Maren sisäinen valvonta osoitti, että valvontaa ei täysin dokumentoitu ja oli riittämätöntä kalasaaliitten seurantaa kansainvälisten kalastussopimusten mukaisesti. Jotta tällaisia puutteita voitaisiin korjata, tuomioistuin suosittaa, niin kuin edellisenäkin vuosina, että sääntöjä ja ehtoja pitäisi edelleenkin yksinkertaistaa. Se suosittaa, että jäsenvaltiot toteuttavat hallinnollisia ja paikalla tapahtuvia tarkastuksia tiukemmalla tavalla. Lisäksi komissio ja jäsenvaltiot, niiden pitäisi varmistaa, että olemassa olevia sääntöjä täytäntöön pannaan paremmin myös julkisissa hankinnoissa ja myös ympäristösitoumuksessa. Ja kun ajatellaan, miten investointitoimet ovat tukikelpoisia. Tuomioistuin myös suosittaa, että komission pitäisi analysoida niitä syitä, jotka ovat johtaneet olennaisten virheiden tasoon. Ja sen pitäisi varmistaa, että DG Agri ja sertifikaatiolaitokset ottavat huomioon havainnot edellisiltä vuosilta, edellisistä kertomuksista sekä komissiosta että tuomioistuimista silloin, kun tarkastusstrategiaa määritellään. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much, Mrs. Putpakyt. Paljon kiitoksia kollega Putpakyte tästä selvityksestä ja nyt haluaisin antaa komission jäsenelle puheenvuoron vai haluaako sitä ennen esittelijä vielä sanoa jotain? Ette halua sanoa, joten komissaari Cholos, olette kuulleet nämä tilintarkastustuomioistuimen selvitykset. On tärkeää, että saamme vastauksia juuri näihin virhe tasoihin liittyen. Tietenkin me näemme sekä hyvät että huonot puolet, mutta ehkäpä voisitte kommentoida näitä esille tulleita seikkoja. Vielä kerran tervetuloa tänne ja olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, hyvät koko valiokunnan jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen pohjalta minulla on ilo selvittää teille tiettyjä asioita. Mä sitäkin tärkeämpää, koska olemme valmistelemassa YMPn uudistuksia. Me pyrimme lähentymään poliittisia tavoitteitamme maatalousalueissa ja samalla pyrimme hallinnoimaan paremmin yhteisen maatalouspolitiikan omistettuja varoja. Meidän kaikkien on otettava oppia siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on havainnut. Täällä mainittiin nyt ensimmäistä kertaa on tehty kaksi lukua yhteisestä maatalouspolitiikasta ja niille on annettu eri virhetasot. Ensimmäinen näistä koskee suoria tukia ja markkinatukea, toinen maatalouskehitystä. Suorien tukien verhetaso, siihen menee 90 prosenttia tästä budjetista, on suhteellisen alhainen, niin kuin täällä mainittiin. Kuitenkin ensimmäistä kertaa tilintarkastustuomioistuin on huomioinut, huomioinut ympäristö ehdot, täydentävät ympäristöehdot. Tämä on tärkeä viesti sen lisäksi, että parantumista on jatkuvasti äh, tulossa. Minulle tämä on hyvin tärkeä viesti, koska maksut ovat poliittinen vipu, jonka avulla voidaan edistää työllisyyttä ja kasvua maaseutualueilla. Toivomme, että uudistuksen myötä sitä tulee vipu myös sille, että voitaisiin hyvin käyttää luonnonvaroja. Olen pannut merkille ensimmäistä pilaria koskevat kommentit tuomioistuimelta on selkeää, että maatalouspalstojen tunnistamisjärjestelmän tavoitteisiin on pyrittävä erityisesti, mitä tulee niihin maihin, joilla on jatkuvasti ongelmia. Edelleen tarvitaan erityispuituma niitä, että virhetaso olisi ollut kahden prosentin alapuolella. Voisin antaa enemmänkin yksityiskohtia, mutta mitään systeemistä tai järjestämistä virhettä ei ole nähtävissä. Joka tapauksessa jäsenvaltio tarvitaan tähän mukaan, vain näin voidaan varmistaa hyvä hallinto. Tästä pääsinkin toisen pilariin siellä virhetaso ei ole tyydyttävä, tämä on myönnettävä. Tähän pari täsmennystä heti alkuun. Ensinnäkään tässä ei ole kyseessä lopullisesti EU-budjettista menetetyt rahat, eikä myöskään suuressa enemmistössä tapauksesta ei ole kyseessä petokset. Toisaalta nykyajanjakso on myös maaseutukehityksen ohjelmissa loppuvaihe ja Mm, näin tässä vaiheessa virheitä tulee helposti enemmän kauden lopussa kuin kauden alussa, kun ollaan vasta valmistelemassa ja aloittamassa hankkeita. Tämä ei tietenkään selitä liian korkeaa virhetasoa, joten odottamatta kun tuomioistuimen loppukertomusta vuonna 2012 annettiin jo varauma maaseudun kehitystä varten vuoden 2011 toimintakertomusta ajatellen maksuvirastojen hallinnointiviranomaisten kanssa jäsenvaltiossa olen pyytänyt, että yksikköni analysoivat virheen syyt ja analyysi osoittaa, että kaikkein tärkein virheiden syy on siinä tavassa, jolla ohjelmointi on hoidettu jäsenvaltioissa. Tunnistimme useita seikkoja, joista jotkut haluan tässä mainita. Ensinnäkin tukikelpaisuusehdot, niitä usein käytetään sen sijaan, että sitoututtaisiin nämä tuen sään saajat. Kyseessä on siis ehdot, joiden yleensä pitäisi olla maatalouden harjoittajien sitoumuksia ja nyt on Nämä virheet on suhteettomalla tavalla arvioitu. Jäsenvaltiot usein käyttivät näitä mittoja tukikelpoisuuskriteereinä, jotka näkyvät täällä 100 prosentin virheenä Sitten on hyvin vaikea arvioida näitä äh, tuensaajien tilanteita, koska ne eivät ole liian äh, tarpeeksi selvästi ilmoitettu. Tästä tulee virhe, virhevaara, koska usein jäsenvaltiot valtiot tekevät sitoumuksia edunsaajien varten, mutta eivät selvitä tar- tarkkaan, mitä se tuottajalle merkitsee. Jotakin vastauksia tilintarkastustuomioistuimelle ja mitä ratkaisuja niin siis mitä, jotakin vastauksia lyhyelle ja keskipitkälle aikavälillä. Ohjelmia on tarkoitus muuttaa. Tämä ei tietenkään ole aina helppoa kesken matkaa. Olemme myös merkittävällä tavalla päättäneet parantaa kulujen säännönmukaisuutta. Tämän lähes toimi, se alkaa ensi vuonna olemassa olevan ohjelman varten. Keskipitkällä aikavälillä välillä ohjelmoinnin pitää olla parempaa niin, että valvonta on mahdollista alusta asti jo maaseutuohjelmien kehittelystä asti koulutusta ja, ja valistusta edelleen tullaan harjoittamaan jäsenvaltioissa. Nämä asiat olen laittanutkin viimeisemmän maatalousneuvoston asialistalle. Kerroin tästä ongelmasta ministerille pyysin, että ministerit tutustuisivat näihin erityisongelmiin, mikäli eivät ole niin jo tehneet, ja että he olisivat valppaina, kun ensi viikolla teemme tähän liittyviä päätöksiä. Sitten juu, juu, suuntaviivoja tullaan julkaisemaan ensi vuoden alussa. Jotkut jäsenvaltiot tekevät asiat helposti, toiset monimutkaisemmin. Uskon, että voimme jo nykykokemuksestakin ottaa oppia. Komissio tulee täyttämän roolinsa valvoen sitä, kuinka sääntöjä noudatetaan siinä vaiheessa, kun maaseutuohjelmia hyväksytään seuraavaksi budjettikaudeksi. Tarvitaan tietenkin aikaa ennen kuin nämä hankkeet tuottavat tulosta. Jonkinlaista inertiaa näissä monivuotisissa ohjelmissa tietysti aina on. On myös odotettava uutta ohjelmakautta niin, että ennen kuin näemme merkittäviä muutoksia, vaikka välittömästi millä muutoksillakin voidaan jo parannusta saada aikaa, emmekä tule odottamaan seuraavaa ohjelmakautta ennen kuin ryhdymme toimiin. To- luotan tämän valiokunnan tukeen niin, että YMPn uudistuksissa, jossa olemme tehneet yhteistyötä yhteispäätösmenettelyn myötä, siis neuvosto, komissio ja parlamentti tekevät yhteistyötä riittävien muutosten kasaamiseksi niin, että voisimme taata mahdollisimman tehokkaan hallinnon. Kiitoksia huomiostanne ja tietenkin voin vastata nyt kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur commissaire. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. No niin, nyt valiokunnan jäsenten puheenvuoroihin. Kuka haluaa aloittaa? Kollega Geier, esittelijä, olkaapa hyvä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja komission jäsentä Cholosta näistä alustavista huomioista. Niin, minulla olisi kysymyksiä komission jäsenelle Solokselle. Haluaisin todeta, että ennen vastuuvapauden myöntämistä tulemme tarkkaan selvittämään, mitä teidän yksikkönne tulevat tekemään näiden olemassa olevien virheiden pois kitkemiseksi, jotta päästään sille tielle, että tulevina vuosina tämä virhe taso ei kasvaisi entisestään. Niin kuin Albert Camus aikanaan sanoi, niin meidän pitää katsoa tätä asiaa eri kantilta, sillä minulla on sellainen vaikutelma, että meidän täytyy nyt paneutua nyt niihin kysymyksiin, jotka ovat ratkaisevia. Tietenkin virhetason kasvuun on olemassa syitä, mutta on olemassa myöskin ongelmia, joihin täytyy paneutua. Eli meidän täytyy ensi alkuun selvittää, mitkä nämä syyt ovat. Kun katsotaan aluepolitiikkaa, niin olemme ottaneet käyttöön sellaisen menettelyn, jota olemme myöskin vahvistaneet, jonka mukaan tässäkin valiokunnassa me keskitymme lähinnä niihin jäsenvaltioihin, joidenka virhetaso on, sanotaan suoraan, surkein. Ainakin tu- tilintarkastustuomioistuimen kertomusten perusteella on tietenkin hienoa, että tämä uusi järjestelmä alkaa poikia jo hyviä tuloksia. Täällä kävi Tsekin tasavallan asiasta vastaava henkilö paikalla ja me todellakin silloin saimme ensi kertaa mahdollisuuden keskustella asiasta vastaavan henkilön kanssa siitä, miten kansallisella tasolla hallinnossa tätä ongelmaa halutaan käsitellä. Mutta meidän täytyy todellakin tarkkaan tietää, missä ongelmat piilevät. Niin tämä kysymyksemme numero 14, siinähän me kysymme teiltä hyvin selkeästi ja suoraan, missä niin, ette vastanne tähän kysymykseen, eli missä jäsenvaltiossa näitä ongelmia ilmeni, koska ette vaan sanoneet tätä suoraan vastauksessanne. Me todellakin haluamme tietää, mihinkä jäsenvaltioon meidän täytyy keskittyä. Joskushan meidän valiokuntamme on yhteydessä myöskin kansallisiin viranomaistahoihin ja olisi hienoa saada tarkempaa tietoa teiltä näistä maista, jotta me voimme olla sitten kyseisten maiden edustajien yhteydessä. Sitten toinen kysymys, joka oli alkuun jo esillä. Eli miten voimme luoda tämän tällaisen yhtenäisen faktapohjan, sillä me emme ole tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen, eli että virhetasot poikkeavat toisistaan riippuen siitä, ovatko ne tilintarkastustuomioistuimen vaiko maatalouspääosaston tarjoamia lukuja. Ja nämä saamamme tiedot eivät vielä tie meitä tyydytä, koska me emme tiedä, että miksi tällaisia eroavaisuuksia on olemassa, mistä nämä erot johtuvat. Me toivoisimme, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin sopisivat virhetason laskentaperusteista, jotta me todellakin tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voimme todellakin kestävältä pohjalta lähteä virhetasoa laskemaan. Mutta toki hyviäkin uutisia on kuultu. Esimerkiksi työllisyyspääosastosta olemme kuulleet, että komission ja tilintarkastus tuomioistuimen laskentaperusteet eivät poikkea juuri laisinkaan toisistaan. Tilintarkastustuomioistuimen puolelta olemme kuulleet, että jäsenvaltioiden toimimat, toimittamat tilastot ovat epäluotettavia, siihen täytyy puuttua ja siihen pitäisi puuttua komission paikan päällä tekemien tarkastusten ja selvitysten kautta, kuten itsekin sanoitte, arvoisa komissaari. Mutta lisäksi komission pitää varmistaa, että jäsenvaltioiden toimittamat kertomukset ovat luotettavampia, jotta mekin voimme tehdä sitten parempia arvioita. Kiitoksia. Stas. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Stas ja Piper. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ensi alkuun haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä työstä ja kiitokset myöskin komission jäsenelle ja hänen yksiköilleen, jotka ovat nopeasti vastanneet näihin meidän esittämiimme ylimääräisiin kysymyksiin. Tästä on ollut hyötyä. En nyt muista kumpi tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä totesi, että näin toimimalla voidaan oppia menneistä ja voidaan katsoa, miten YMPtä voitaisiin kehittää jatkossa. Siitä voisin ikään kuin suodattaa sen verran, että me tiesimme asian, mutta nyt tässä on myöskin lukuja takana. Eli 80 prosenttia maksujen saajista saavat alle 5000 euroa, eli 15 prosenttia kokonaismaksuista ja 0,4 prosenttia vastaanottajista saa yli 100 000 euroa eli 11 prosenttia maksuista. Nämä ovat melko selkeitä lukuja. Nyt kysyisinkin komissaarilta, että voisitteko kertoa meille hiukan enemmän erityisesti YMP-uudistukseen liittyen. Tehän olette keskustelleet neuvoston ja meidän agrivaliokuntamme edustajien kanssa. Miten nämä keskustelut ovat edenneet? Menevätkö ne teidän mielestänne ihan oikeaan suuntaan vai menekö tämä nyt siihen suuntaan, että pienen pieni ryhmä, eli 0,4 prosenttia maksujen vastaanotteista saavat suurimman potin ja muut sitten hyvin vähän. Sitten tämä niin- kysymys tästä aktiivisesta maanviljelijästä. Te olette Vastauksissa ne puhuneet näistä niin sanotuista sohvalypsijöistä, jotka lypsävät rahaa tekemättä käytännössä yhtään mitään. Ja viljelyalat on rekisteröity väärin, viljelyalaksi on rekisteröity muun muassa urheilukenttiä ties mitä miten voimme kitkeä tällaiset väärinkäytökset, mutta miten me voimme määritellä tämän aktiivisen maanviljelijän? Ainakin neuvotteluista saamani tietojen perusteella voin sanoa, että tästä määritelmästä vastaavat kansalliset tahot. Ja minä kyllä pelkään, että silloin mennään kyllä aivan väärään suuntaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä olisi lukuisia määritelmiä käytössä ja jäsenvaltioiden välillä on, olisi sitten myöskin olemassa tulkintaeroja. Nyt kysyisinkin komissaarilta, että miten tällä saralla on päästy eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega taas seuraavana edustaja Piper. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä ja tilintarkastustuomioistuimen jäseniä näistä hyvinkin valaisevista selvityksistä. Muutama tarkentava kysymys, jos sallitte. Ensinnäkin perustavaa laatua oleva kysymys, ja se liittyy seuraavaan tukikauteen. Mitä seuraavaan tukikauteen tulee ja maatalouspolitiikan ensimmäisen pilariin, niin tämä, nämä täydentävät ehdot ovat paljon tiukemmat ainakin suhteessa nykyisiin ja tähän liittyen kysyisinkin teiltä, että missä määrin voitte vakuuttaa meille, että tämä lisää täydentäviä ehtojen käyttö ei johda myöskin kasvaviin virhetasoihin. Kun byrokratia kasvaa, niin yleensä virhemarginaalikin kasvaa, ja tämä on johtanut jopa siihen, että monet viljelijät pohtivat tästä eurooppalaisesta luopumasta eurooppalaisesta tukijärjestelmästä. Joten mitä aiotte tehdä, jotta heti kättelyssä voidaan välttyä liian suurilta virhetasoilta? Sitten toinen kysymys. Ne ovat tähän ensimmäiseen kysymykseen verrattuna aika lailla vähäpätöisiä, mutta kysyn kuitenkin näihin tukikelpoisiin pieniin toimenpiteisiin muun muassa maaseudun kehittämisen saralla. Olen tulkinut asian siten, että jäsenvaltiot ovat ikään kuin kampittaneet itse itsensä. Eli jäsenvaltiot ovat itse laatineet hyvin monimutkikkaita järjestelmiä ja sitä kautta myöskin ajautuneet tilintarkastustuomioistuimen silmätikuksi, koska eivät ole näitä itse määrittelemiä ehtoja noudattaneet. Omassa maassani kritisoidaan byrokratiaa, mutta se oikeastaan johtuu kansallisesta toiminnasta tai toimimattomuudesta. Mitä me voisimme tehdä, jotta voidaan varmistaa, että järjestelmä ei olisikaan niin monimutkikas. Että voimmeko ikään kuin pakottaa yksinkertaistettujen järjestelmien käyttöönottoon? Sitten toiseksi viimeinen kysymykseni näistä palautusasteista tai takaisinperintäasteista – Joissakin maissa tässä suhteessa on toimittu hyvinkin menestyksekkäästi, toisissa maissa taas vähemmän menestyksekkäästi. Meillä on tämä 50-50 sääntö. Mitä tulee vuoden 2011 kauteen, niin kysyisin tähän 50-50 sääntöön liittyen, että onko tämä teidän mielestänne menestystarina? Ja erityisesti kun otetaan huomioon tämä teidän sadan prosentin sääntöön, eli että 100 prosenttia siirretään suoraan yhteisön talousarvioon. Miten realistista olisi tällaisen 100 prosentin säännön käyttöönotto? Voivatko jäsenvaltiot ylipäätään ryhtyä tällaisen järjestelmän käyttöön? Olisi hienoa, jos voisitte vastata tähän kysymykseen. Ja viimeinen kysymykseni liittyy viheralueen ja metsän väliseen epätasapainotilanteeseen. On ollut aika hankala Äh, tämä rajanvetokysymys. Me tiedämme, että kikkailemalla on kalasteltu tukiaisia. Te olette sanoneet itse, että tarkoituksena on paikan päällä suorittaa tarkastuksia, mutta meneeköhän tämä liian pitkälle? Kykeneekö komissio todellakin käymään joka paikassa ja tsekkaa, tsekata kaikki ö, ilmoitukset? Miten aiotte tämän tehdä vai luotatteko jäsenvaltioihin ja siihen, että jäsenvaltiot kykenevät itse kunnolla valvomaan näitä ilmoituksia? Prosessihan on paraikaa käytössä, käynnissä ja kysyisinkin, että onko olemassa jonkinlaista tilanneraporttia saatavilla tämän verran kansanpuolueen puolelta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Mulder. Thank you, uh, chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja komissiota heidän tekemästään työstä tänä vuonna. Yleistuntuma on se, että kaikilla on parhaat aikeet. Ongelmana on kuitenkin se, että tilanne ei koskaan parane. Se tilanne meillä on edessämme parlamentissa ja on sanottu usein, että puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja Kuitenkaan tilintarkastustuomioistuin ei ole myönteistä tarkastuslausumaa voinut antaa. Mi- mitä tässä Euroopassa on oikein vikana? Miksi tätä ei saada kuntoon? Joka vuosi, kun katson tätä hyvin kattavaa, todellakin syvällistä tapaa, jolla nyt on asiaa käsitelty, niin kyllä kaikki kuulostaa hyvältä. Mutta loppujen lopuksi lopputulema on se, että mikään kuitenkaan ei ole kunnossa ja mitään asialle ei voida tehdä. Tämä on parlamentissa meillä se iso kysymys. Yhteisen maatalouspolitiikan lippulaivana on ollut aina IAX-järjestelmä. Ja siellä kuitenkin löydettiin virhetaso, jonka ylitse jälleen kerran on menty. Ja se on turhauttavaa. Minulle tämä juttu ei ole aivan selvä, kenties siihen pitäisi lisätä jonkinlaisia ehtoja, mutta jos haluamme, että järjestelmä toimii hyvin, niin miksi sitten joka vuosi käy näin? Minulle tämä ei ole selvennyt vielä. Miksi todella näin on? Ratkaisu, jota me olemme pohtineet parlamentissa on se, että toki tarkastuksia voidaan tehdä paljon. Monet viljelijät Euroopassa ovat aivan täynnänsä näitä valvontoja Heille se jo riittää. Tilintarkastustuomioistuin, komissio, halli, hallinto kansallisesti. Ja nämä lisäksi vielä yksityiset tahot suorittavat valvontaa. Eihän riitä, että tuotteet toimitetaan vain markkinoille, vaan siinäkin on kaikenlaisia ehtoja. Eli melkomoinen valvontajärjestelmä kohdistuu maataloustuotteisiin. Tällaista missään muualla maailmassa ei ole. Ja kuitenkaan tuotteita me emme saa myydyksi ja valvonta ei toimi. Miten me voimme tätä parantaa? Me pidämme komissiota poliittisesti vastuullisena. Meidän mielestämme komission pitäisi myös pitää jäsenvaltioita enemmän vastuullisena. Viime vuosina parlamentti on todennut, että me haluamme poliittista vastuuta nimenomaan jäsenvaltioilta – jos joka vuoden jäl- jälkeen vaadittaisiin jonkinlaista julistusta sitten äh, jäsenvaltiolta, niin komissiokin tietää, että e- ei tämä ole jäsenvaltioissa äh, asiasta vastaavien henkilöiden kannalta kovinkaan hyvä menettely, helppo menettely. Minulla olisi kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, jos katsomme kertomusta, niin suurimmat tuensaajat maatalouden alalla nimetään komission vastauksessa. Jotkut ovat valtion yrityksiä, valtion alaisuudessa toimivia yrityksiä. Onko tämä komission silmissä oikeutettua? Minun mielestäni tässä mennään yhteisen maatalouspolitiikan tarkoituksen ohitse. Ei ole tarkoitus tuottaa valtion toimi, tukea valtion toimijoita, vaan yksittäisiä viljelijöitä – Kyllä uudessa maatalousasetuksessa asia pitäisi muuttaa. Onko oikeutettua, että valtios, valtion sidonnaiset toimijat ovat saaneet näitä suuria tukia? Muistan aiemmilta vuosilta, kun YMPtä on muutettu ja sitten oli tulotukea, esimerkiksi maanomistajuuteen liittyen pohjautuen. Ja tässä sitten ongelma murhenkryyninä oli aina Kreikka, koska siellä ei ollut minkäänlaista maanrekisteriä ja sitten viljelijät saivat maksuja, vaikkakaan ei tiedetty, että kuka maan omistaa. Sitten meillä on artikloja, artikkeleja Kreikasta ja olen taas tehnyt sen johtopäätöksen, että Kreikan tilanne on sellainen, että siellä nyt yritetään sitä maanrekisteriä saada aikaiseksi. Mikä on Kreikan tilanne komission näkökulmasta tällä hetkellä? Kiitos. Yeah, many questions. Uh, niin, lukuisia kysymyksiä on kuultu. Kello käy. Vielä kolme puheenvuoroa ja sitten komission jäsenelle puheenvuoro. Seuraavana edustaja Andrian, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja haluaisin esittää kysymykseni ensin tilintarkastustuomioistuimelle. Kobek sanoi omissa kommenteissaan, että pitäisi odotella useampi vuosi, jotta voimme havaita, onko kasvava virhetaso todellakin suuntaus, valitseva suuntaus. Nyt puhutaan 1,5 prosentista reaalisesti virhetasossa. Jos on kasvua ja toisaalta nousua, niin täytyy katsoa, että miten menestyksekästä politiikka on ollut ja valvontapolitiikka. Näin ollen ei ole ollut uskottavaa tai luotettavaa. Kysymykseni tilintarkastustuomioistuimen kulukin kuinka monta vuotta pitää odotella jotta suuntaus on selvillä ja määriteltävissä. Meillähän on jo tiedot historiallisesta virhetasosta. Voitteko neuvoa meitä siitä, kuinka kauan pitää odotella? Montako vuotta täytyy tutkia, jotta suuntaus on selvillä? Tällä hetkellä yritämme uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Näin ollen on hyvin tärkeää, että meidän päätöksemme perustuvat todellakin historiaan. Komission jäsen Cholos, te myönnätte, että virhetaso on epätyydyttävällä tasolla, vaikkakin katson, että tässä aliarvioidaan tilanteen todellista vakavuutta. Te myös sanotte, että kyseessä ei ole petos, taikka että nämä menetetyt rahat perittäisiin takaisin. Yhdessä vastauksessanne todetaan, että tapauksissa, joissa komissio on havainnut, että perintää ei ole riittävän tarmokkaasti hoidettu, summat jäävät jäsenvaltioiden budjettiin, joita ei ole voitu periä. Katsotteko, että jäsenvaltiot ovat sellaisessa asemassa tällä hetkellä, näin kriisin aikoina ja säästöaikoina, että niiden täytyy vielä vastata tästäkin tilanteesta, kun täytyy sitten käyttää veronmaksajien rahoja ikään kuin kompensaationa sille rahalle, joka on menetetty? Toiseksi, voitteko kertoa minulle, kun määritellään tukikelpoisia aloja, niin onko, onko siellä petoksia vai ei teidän käsityksenne mukaisesti? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Jean-Pierre Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen näistä selityksistä. Haluaisin onnitella teidän ranskan kieltänne vaikka aina kun täällä on tällaisia monikielisiä tapaamisia, niin esitän huomioita. Mehän äänestimme 400-sivuisen varanhuoltoasetuksen. Sitä ei kuitenkaan käy, käännetty. No, oli mitä oli. No, yksi asia, joka liittyy näihin meidän asioihin. Niin Gajar sanoi, että meillä on aikataulupaineita – No meidän on kyllä aika vaikeaa kansalaisille selittää tätä. Muutaman, vuoden, muutaman päivän päästään vuosi 2013 ja meille sanotaan, että meillä on että kun tutkimme vuoden 2011 lukuja vastuuvapaudesta äänestetään huhtikuussa koska näitä huomioita ja sitten me emme pysty ottamaan huomioon niitä korjauksia, joita tarvitsemme tulevaisuutta ajatellen, erityisesti sitten kun äänestämme tästä koko tekstistä koskien ohjelman kautta 2014-2020. Hyvä komission jäsen, haluaisin kysyä teiltä teidän vastuusalkussanne, teillä on kuinka monista maksuista teillä on vastuu, jotka menevät lopullisille edunsaajille. Usein esitän tämän kysymyksen komission jäsenille, jota kuulemme, koska äh, tilintarkastustuomio, ne sanoi, että heillä on 180 eh, tiliä maataloudelta ja 160 seudun kehityksestä. Jos nyt eh, tarkistellaan 180 maksua, ja tilintarkastustuomioistuin huomasi 39 virhettä, eli 29 prosenttia virheitä. Minulla on menettelyongelma tässä, miten tämä teknisesti toimii. Haluaisinkin kysyä puheenjohtaja, emmekä voisi pyytää tilintarkastustoimijoilta selitystä siitä tekniikasta, kuinka se pääsee 2,9 prosentin virhe tasoon, kun kuitenkin tutkittiin 180 maksua ja niissä 39 oli virheitä. Kuuntelen aika huolissani Eero Kubikkia ECAsta, koska hän sanoi, että virhetason on suhtauduttava varan varauksellisesti ja että sertifiointi äh, virastojen tietoihinkin on äh, suhtauduttava varauksellisesti ja maksuvirastoilla on paljon epätäsmällisyyksiä. Toinen kysymys puheenjohtaja, se koskee neuvostoa. Neuvosto on täällä kokouksessa läsnä. En tiedä, aiotteko antaa neuvostolle puheenvuoron. Keskusteluissamme jäsenvaltioiden kannat on kyseenalaistettu. Siellä tuo, sieltä tuodaan kansallisia monimutkaisia juttuja mukaan ja täällä, täällä on jaettua hallinnointia, siellä on yhä enemmän virheitä. Jäsenvaltiot ja niiden viranomaiset ovat viime kädessä vastuussa, vaikka viime, viime kädessä komissio onkin tässä vastuussa, mutta meillä ei ole kosketusta jäsenvaltioihin, vaan nämä on poliittisesti riippumattomia ulkoisia rakenteita ja neuvosto on ollut kovin hiljainen. Se ei tule meidän täysistuntoihin eikä puhu tästä. Tietenkin neuvosto vastaa, että ei neuvosto edusta jäsenvaltiota. Tämä on totta, koska kyseessä on tällainen sui generis toimielin, ei se edusta jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot ovat itse täysin riippumattomia tahoja, mutta kuitenkin toisena budjettivallan käyttäjänä ja lainsäätäjänä haluaisin, että neuvosto ottaisi kantaa tähän vastuuvapauteen, koska mielestäni kyllä neuvostolla on tässä osavastuunsa, kun katsotaan näitä ongelmia, joita meillä on jaetussa hallinnassa. Niin komission jäsen, lopuksi vielä muutama kysymys teille. Sanoitte, että on hienoa, ettei petoksia ole. Tämä on tyydyttävää menetystä vai sitten täällä on määriä, jos oli virheitä, mutta on myös saatu perittyä summia. Olisiko mahdollista, tämä on ehkä myös tuomioistuimelle samoin teille, vaalikausi pian päättyy ja teidänkin kautta ne päättee, päättyy vuonna 2014. Olisi oikein mukava, jos ennen kauden loppua saisimme jollakin tavalla arvioinnin vuoden 2007, no ei 2013, koska se vastuuvapaus menee vuoden 2015 äänestykseen, mutta, mutta voisimmeko palata äänestäjien luo niin, että meillä olisi tällainen kokonaisvaltainen arviointi sen sijaan, että meillä on tällaisia epätäydellisiä arvioita. Esimerkiksi 2007-2011 tai 2012 kaudelta olisiko mahdollista saada tämä kokonaisarviointi. Sitten toimintaohjelma. Teillä on tehty kirjallisia kysymyksiä. Voisitteko kertoa lyhyesti, missä mennään, millaista hyötyä näistä voisi olla tulevaisuutta ajatellen. Sitten vielä kysymys, joka koskee yksinkertaistamista kollegani Mylder ja useat muutkin jäsenet ovat puhuneet tästä. Jos kansalliset eivät enää kestä eurooppalaista ja kansallista monimutkaista hallintoa, poliittisella kentällä nähdään, kuinka äärinpäät nostavat äh, ääntään ja ymmärretään, että täällä vain monimutkaistetaan ihmisten elämää. Kysymys liittyy vastuuvapauteen. Te käytte neuvotteluja toisten lainsäätäjien kanssa koskien YMP 2014-2020. Vaikuttaako teistä siltä, että MEPit tarkistustensa kanssa monimutkaistuttavat asioita? Minusta kuitenkin tuntuu, että komissio on ymmärtänyt, että pyritään yksinkertaistamaan tilannetta. Minä olen teollisuusvaliokunnassa ja ajattelin, että 12 No, että, että kuusi vuotta sitten komissio tekee asioita hankalaksi ja nyt komissio haluaa yksinkertaistaa ja, ja nyt tässä on käynyt niin, että MEPit pyrkivät tekemään asiasta hankalampia. Ja tällainen vaikutelma minulla on Itressä, kun luetaan Euroopan komission kertomusta yksinkertaistamisen tulostaulusta, joka on julkaistu, niin minä olen aika kauhistunut ei oteta oppia siitä, mitä viime vuosina, aikaisempina vuosina on tapahtunut. Meidän olisi pidettävä varaa, ettei Eurooppa vastainen henki nouse johtuen näistä byrokratian kiemurroista. Kiitoksia niin joka tapauksessa komissiossa. Nyt tuodaan Martin. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Hoisling. Ja no, ainakin Muutama lyhyt kysymys komissaarille ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenille. Kun katsotaan ensimmäistä pilaria, niin syyt virheisiin ovat olleet toisenlaisia, sillä näitä viheralueita ei ole pidetty tukikelpoisina alueina. Ja ongelma liittyy myöskin tähän uuteen tukikauteen. Miten määritellään viheralue? Me kävimme valiokunta, agrivaliokunta matkalla Itävallassa, Alppialueilla. On vaikea te vetää ero tämän viljelyskelpoisen alueen ja muun alppialueen välille. Eli onko kyse arviointi tai tällaisesta tulkinnasta ja määrittelykysymyksestä, vai onko kyse perustavaa laatua olevasta ongelmasta ja sitten nämä ongelmat sertifiointilaitoksiin liittyen. On tietenkin selvää, että jos sertifiointi ei toimi, niin siihen pitäisi sitten panostaa enemmän. Ja mitä tulee sitten näihin agriympäristötoimenpiteisiin, niihin liittyenhän ongelmat ovat olleet aika lailla sään, säännönmukaisia. Selvästikin tämä liittyy maatalouspolitiikkaan ja jos näin paljon ongelmia ilmenee, niin täytyy tietenkin kysyä itseltään, että kun ensimmäisiä, ensimmäisen pilarin maksut aiotaan huomioida ja virheaste on näin korkea, niin pitäisikö meidän tehdä jotain muutoksia, vaiko pitäisikö sanoa, että jäsenvaltioiden tekemät päätökset eivät automaattisesti mene läpi ja niitä ei hyväksytä, eli että tämä screening ei välttämättä jatkossa olisikaan enää käytön, käytössä. Ja kysyisinkin tilintarkastustuomioistuimelta, että mitkä ovat ne yleisimmät virheet silloin, kun kyse on näistä agriympäristötoimenpiteistä, koska niiden merkityshän kasvaa jatkossa YMPn sisällä. Kollega Kajer on oikeassa sanoessaan, että ne maat, joissa virheitä on löydetty eniten, niin ne pitää myöskin mainita nimeltä. Sillä me tiedämme, että kaikkihan loppujen lopuksi joutuvat sitten kärsimään näistä virheistä, joten minun mielestäni meidän täytyy kertoa, ketkä ovat ne syypäät. Ja sitten nämä aktiiviset maanviljelijät. Tästä on keskusteltu myöskin agrivaliokunnassa. Me tiedämme, että on aika vaikea löytää toimivaa määritelmää. Ehkä voitaisiin käyttää jotain tiettyä rahasummaa. Mutta ongelmana on se, että meillä on olemassa pieniä viljelijöitä, jotka toimivat ikään kuin harrastuksen omaisesti tai toimivat ikään kuin sivutoimisesti vielä maanviljelijänä, joten on aika vaikea löytää toimivaa määritelmää aktiivisesta viljelijästä. Ja sitten tämä kysymys koskee sitä, että kuka saa kuinkakin paljon ja ehkäpä joka on liikaa tai eikö, pitä, pitäisikö kieltää julkisten tahojen mahdollisuus saada näitä tukimaksuja itselleen välttämättä kaikkia näitä tehtyjä päätöksiä kansalaiset eivät hyväksy. Oikein paljon kiitoksia. Muut jäsenet eivät välttämättä halua enää kysyä mitään, joten antaisinkin komission jäsenelle mahdollisuuden vastaukseen. Vast- Kysymyksiähän tuli vaikka kuinka paljon ja toivottavasti voitte vastata niihin. No yritän vastata kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin hyvä esittelijä Geijer. tuomioistuimen yleisarviosta. Tästä puhuin jo alustuksessanikin ensimmäisen pilarin osalta. Sekä minä että Kubika arvioimme tilanteen niin, että tässä on tällainen haarukka virhe tason mm, haarukka, joka ei ole viime vuosina juurikaan muuttunut. Jos, kes, jos, arva, jos arvioidaan todennäköisintä keskivirhettä, niin näemme kyllä variaatiota, mutta tilastomenettely on tehty niin, että täsmällisesti ei voida sanoa, mikä virhetaso on, vaan tässä on tiettyä variabiliteettia, tiettyä muuttumista, joka on suurin piirtein sama. Marta Andreasenillekin tämä vastauksena tästä syystä sanoin, että systeemisesti tämä IAX-järjestelmän taustalla näillä tietokannoilla. Kyseessä on järjestelmä, jonka avulla voimme asian hallinnoida, mikäli tietokantoja huolletaan hyvin. Siksi sanoin, että ei meillä ole mitään järjestelmään liittyvää ongelmaa, systeemistä ongelmaa järjestelmän laatua koskien, vaan siitä on kysymys, kuinka sitä käytetään ja kun sitä huoletaan, niin sitä voidaan käyttää tehokkaasti. Me ja tilintarkastus tuomioistuin olemme havainneet joitakin ongelmia joissakin val- valtioissa, mutta emme voi puhua yleisestä ongelmasta. Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen silloin tällöin laatuun liittyviä, tietojen laatuun liittyviä ongelmia. Eli tämä liittyy siihen, kuinka palstoja mitataan. Erityisesti tämä pinta-alojen, tukikelpoisten pinta-alojen laskeminen on ongelma. Joissakin jäsenvaltioissa on parempia tietokantoja kuin toisissa. Kreikassa, siitä oli kysymys, Kreikassahan on ollut suuria ongelmia menneinä vuosina. Meillä oli toiminta suunnitelma, jossa vaikka Kreikalla ei olekaan sellaista rekisteriä, joka olisi oikeudellinen tietokanta, niin Kreikassa kuitenkin laadittiin rekisteri, jossa oli palstojen rajat mukana. Ja nyt meillä on täsmällisempi väline, jolla voidaan näitä mitata. Tämä on tietenkin pitkä operaatio, mutta nyt on tällainen tällainen rekisteri olemassa. Toisissa jäsenvaltioissa ei voida mennä palsta tasolle, vaan ollaan fyysisissä blokeissa. Siellä on useita käyttäjiä ja täällä voi olla ongelmia vuodesta toiseen koskien sitä, kuinka eri käyttäjät rajaavat omat palstansa yhtenä vuonna panna 24 hehtaaria maissia, toisena sitten 14 hehtaaria vehnää ja loppu laitetaan toiselle lajille ja näin palstat muuttuvat. Tässä virheitä voi tulla, mutta ei se tarkoita, että meillä olisi systeemiin liittyvä ongelma, vaan meidän on kiinnitettävä huomiota tietojen laatuun. Tämä on yhä enemmän tietotekni, te, tietotekniikka perustava yhä useammassa maassa ja näin ollen tietokannat paranevat vuodesta toiseen. Jotkut jäsenvaltiot eivät aina tee laadukkaita korjauksia tietokantoihinsa, mutta nämä ovat ongelmia, jotka voimme kyllä tarkistuksessamme havaita. Ja ja meillä on myös nämä tarkastukset ja rahoitukselliset korjausjärjestelmät, jotka toimivat niin, että jäsenvaltiot pyrkivät kiinnittämään näihin ongelmiin huomiota, koska muussa tapauksessa ne joutuvat maksamaan korjauksensa. Nyt haluaisin myös Andreas sinulle vastata siitä, miksi jäsenvaltioiden on maksettava korjauksista. Se johtuu siitä, että tässä on kyseessä jaettu hallinnointi mehän emme jaa, jaa komission rahoja, vaan jäsenvaltioiden rahoja. Jos jäsenvaltiot käyttävät epäkorrektisti näitä varoja, jos kansallinen hallinto ei kanna omaa vastuutaan, niin sitten sen on kannettava rahoituksellinen vastuu. Kyseessä on veron malta, maksajien taso, se on siis rahaa, tämä, se on ihan sama, kuin se kansallinen vai Euroopan taso, veronmaksajien rahoista on puhu, puheen, joka tapauksessa. Komissio tunnistaa, että jossakin kohtaa on hallinnointi. Jos havaitsemme yleisiä ongelmia, niin silloin komissio kantaa vastaan vastuun, mutta kun tässä on jaettu hallinto, niin jäsenvaltioillakin on oma vastuunsa. Me emme voi lopputtomasti lisätä tarkistuksia 27 jäsenvaltiossa. Ehkä se olisi ollut mahdollista vielä 20 vuotta sitten, kun jäsenvaltioita on vähemmän, mutta nyt se on mahdotonta, joten jaetussa hallinnossa tämän on näin toimittava. Ja nyt haluaisin palata tähän toimintasuunnitelmaan koskien toista pilaria maaseudun kehitystä. Siellä virhetaso on todellakin korkeampi. Ensimmäinen analyysimme osoittaa, että se johtaa, johtuu sekä tarkistusten laadusta, joita kentällä tehdään, siihen liittyy henkilökunnan laatu ja myös myös tilanne selkeys kentällä, mutta siihen liittyy myös ohjelmoinnin monimutkaisuus ja se tapa, kuinka jäsenvaltiot käyttävät tukikelpoisuuskriteerejä ja valintakriteerejä ja, ja tuottajien sitouttamista ja niin edelleen. En nyt mene yksityiskohtien Geijerin kanssa tästä keskustelimme ja nämä kaikki otetaan tuo, tuo toimintasuunnitelmaan, jota on jo ryhdytty muuten täytäntöön panemaan. Joten yhtäältä on parannettava tarkastusten laatua ja myös tarkastuksiin liittyvien tilastojen laatua niin, että paremmin havaitsemme, missä ongelmat sijaitsevat. Ja toisaalta on yksinkertaistettava ohjelmia. Se voidaan tehdä nyt kesken kauden, joka kerta kun jäsenvaltiot pyytävät muutoksia, niin kiinnitämme huomiota myös muutosten sisältöön ja siihen, kuinka niitä voidaan valvoa. Ja erityisesti seuraavalla budjettikautta varten ehdotamme, että kun maaseutukehitysohjelmia hyväksytään, niin ei katsota pelkästään näiden tavoitteiden, poliittisten tavoitteiden elinkelpoisuutta, vaan myös sitä, kuinka näitä toimia voidaan valvoa. Nämä asiat on pidettävä molemmat mielestä ja löydettävä tasapaino niin, että voidaan tuottaa ja osoittaa, että, että poliittisia tavoitteita, taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita saavutetaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Samalla tavalla tarvitaan, samanaikaisesti tarvitaan selkeitä avoimia ja valvottavia sääntöjä, mutta mistä jäsenvaltiosta sitten on kyse? Nämä ohjelmien monimutkaisuusongelmat ovat sellaisia, joita löytyy noin 14 jäsenvaltiosta – ja näiden kanssa teemme työtä. Ei siis voida sanoa, että kyseessä olisi yksi tai kaksi valtiota. Minulla on täällä luettelo, en tiedä onko tämä nyt hyödyllistä, jos sitä on Itävalta, Tanska, Viro, Espanja, Bulgaria, Malta, Portugal, Ranska, eh, Irlanti, Romania, Ruotsi, Slovenia, Slovakia, Slovakia ja Latvia nämä ovat maita, joissa on kaikkein korkein virhetaso, koska ohjelmat ovat monimutkaisempia. Kyseessä on myös se, kuinka nämä jäsenvaltiot tähän suhtautuvat, mutta jos kyseessä on puolet jäsenvaltiosta, niin kyllähän tämä on aika yleinen ongelma ja silloin on puututtava ohjelmien monimutkaisuuteen yleisesti. Sitten la- tarkastusten laadusta, se missä on erityisongelmia, tietyissä jäsenvaltioissa meillä on erityisohjelmia näiden valtioiden kanssa koskien juuri tarkastusten laatua. Kuinka sitten saadaan aikaan toimivat perustat, koska tiedullisen meillä ja komissiolla on erilaisia käsityksiä. Minulla on tähän kaksi selitystä. Ensinnäkin tilitarkastustoimijoistojen perustaa analyysinsä tällaisille eh, tilintarkastustuomioistuimen omille otteille perustuvalle analyysille ja, tila, ja, ja tilintarkastustuminen on aina selittänyt omat valintansa. Eihän se voi tehdä niin paljon tarkastuksia kuin me teemme, joten kyseessä on tällainen eh, ote otannalle. Me taas eh, teemme tarkistuksia jäsenvaltioiden eh, tiedoille ja, ja niiden tarkastuksille. Sitten herra Odille ensimmäinen pilari, melkein 10 miljoonaa transaktiota ja edunsaajaa on tässä 500 000 tarkistusta jäsenvaltiot ovat tehneet kentällä suorien tukien ja hallinnollisten toimien osalta. Siis meidän noin 5, 580 000 tarkistusta kentällä. Sitten toinen pilari, 5,7 miljoonaa transaktiota, siis edunsaajaa. Ja, ja tässäkin noin 500 000 tarkastusta jäsenvaltiot ovat tehneet. Tarkastuksia on siis paljon ja näiden tarkastusten pohjalta komissio laskee virhe todellisen, äh, todennäköisemmän virhetason. Ja Andreasinelle vielä meillä on olennaisia virheitä ja menettelyä koskevia virheitä, jotka eivät välttämättä vaikuta hankkeen lopullisiin tuloksiin. Yksi asia on virhe, toinen asia on se, menetetäänkö varoja tai käytetäänkö varoja huonosti huomioiden lopputavoitteet. Esimerkki tästä julkiset hankinnat esimerkiksi, kun rakennetaan vaikka maantie, vaikka täällä on vaikka sataprosenttinen virhe, johtuen siitä, että edunsaaja ei ole pitänyt kiinni julkisten hankintojen säännöistä koskien tarjous, tarjouspyyntien julkaisemista ja niin edelleen. Kuitenkin on valittu taho, joka on tehnyt tämän tien ja tie on rakennettu, joten veronmaksajien rahat on kyllä käytetty hyvin, mutta menettelyä ei ole noudatettu. Tämä on sataprosenttinen virhe, mutta se ei ole petos, eikä siinä ole kyse siitä, että rahat olisi jäänyt käyttämättä. Joten näistä kaikista asioista komissio aikoo parantaa til- tilastojen laatua ja tavoitteena on vahvistaa sertifiointitahojen roolia varanhoitoasetuksessa tulevalle kaudelle on ehdotettu, että järjestelmällisesti sertifiointilaitokset antaisivat edustavat arviot niin, että saisimme käsityksen tarkistusten laadusta, kun nämä maksuvirastot tekevät näitä arviointeja. Tietenkin tilintarkastustoimijoista on kritisoi sitten sertifiointilaitosten työtä, mutta haluaisin muistuttaa, että nyt meillä on vapaaehtoinen järjestelmä voimassa. Toisin sanoen, mikäli sertifiointielin äh, kyseenalaistaa jokin rahoitus äh, korjauksen, äh, vaikka kenties sanomaan, niin se voi tehdä siitä edustavan otannan ja tehdä sitä analysoinnin, analyysin komissiolle, mutta sitten komissio analysoi tätä työtä, jos komissio on sitä mieltä, että tämä ei ole laadukasta työtä, niin tätä vapaaehtoista työtä ei oteta huomioon äh, rahoituksellisen korvauksen muuttamiseksi, mutta vuodesta 2014 siitä tulee velvoittava, joten me annamme siihen suuntaviivoja, annamme siihen äh, periaatteita, joita on odotettava ja, ja näin äh, sertifiointielinten la- työn laatu tulee kasvamaan, koska on selkeät säännöt, joten komissio pyrkii vahvistamaan vielä kenttätarkastuksia ja vahvistamaan myös sertifiointielinten toimintaa. Lisäksi aiomme lisätä tilastojen laatua, äh, kun kyseessä ovat jäsenvaltioita tulevat tilastot. Herrastaessa, mitä olisi otettava opiksi edunsaajista? jotta tämä ongelma, joka koskee pieniä maksuja ja, ja, ja pieniä edunsaajia ja sitten suurten edunsaajien suuri määrä, olemme ehdottaneet kahta asiaa ensinnäkin maksujen yläkatto. Kyseessä on maksut, jotka ovat tulotukea. Olemme ehdottaneet, että tulotukea rajoitetaan 300 000 euron suurille edunsaajille. Valitettavasti ehkä olette jo nähneetkin Euroopan neuvostosta. Siellä ollaan neuvot neuvottelemassa jäsenvaltioiden välillä ja ehdotetaan, että tämä olisi vapaaehtoinen. Jos se on vapaaehtoinen, niin enpä tiedä kuinka monta jäsenvaltiota sitä sitten toteuttaisivat. Mutta komissio tulee vielä tätä, tästä pitämään kiinni. Siis eh, yläkatto on yksi mahdollisuus, jolla voidaan varmistaa tasavertaiset tuet. Ja sitten sisäinen konvergenssi jäsenvaltioiden välillä. Tässäkin on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä samojen, saman eh, sektorin sisällä. Laki tulee vähentämään pienten ja suurten edunsaajien välistä kuilua. Kuinka neuvottelut sitten edustavat maatalousvalikunnassakin keskustelut ovat vaikeita, kun, vaikeita, kun pyritään saamaan aikaan tasa-arvoa komission ehdotuksessa. Minä olen aika pessimistinen tällä hetkellä tämän yläkaton tulevaisuuden osalta tätä tulemme vielä tukemaan, mutta toistaiseksi mm, jäsenvaltiot eivät ole yhtä mieltä. Sitten mitä tulee sisäisestä konvergenssista, toivon, että pystymme ja, jakamaan näitä tasapainoisemmin. Sitten aktiivisesta tuotteesta komissio tulee kyllä pitämään loppuun asti kiinni siitä, että saadaan aikaan eurooppalainen määritelmä, jossa on eurooppalaiset periaatteet, mukaan lukien tämä negatiivinen luettelo – ja myös jäsenvaltioille jätetään joustavuutta, niin että mahdollisesti voidaan ottaa mukaan erityiskriteerejä. Ne kuitenkin yhteisön tason määritelmät tulevat olemaan velvoittavia, takakriteerit. Tämä ei ole mikään vapaaehtoinen, vaan vapaaehtoisuus liittyy vain täydentäviin äh, sääntöihin jäsenvaltiota. Sitten herra Piiper ympäristöehdoista Voin taata teille, että viherryttämisen osalta komissio tulee taistelemaan loppuun asti niin, että saadaan yksinkertaiset, helposti valvottavat säännöt. Komissio on tätä ehdottanutkin. Juuri tällaisia sääntöjä on ehdotettu, eli säilytetään pysyvät laittumet. Meillähän on tämä jo monissa jäsenvaltioiden tietokannassa jo tällä hetkellä. Sitten viljelyiden diversifikaatio tarkistetaan vain, että samalla tilalla on ainakin kolme lajia ja sitten on nämä ekologiset alueet, kun ne on alun perin määritelty, niin sitten on helpompi tarkastaa. Jotkut jäsenvaltiot ovat pyytäneet joustavuutta, mutta se saattaa johtaa suurempaan monimutkaisuuteen. Ja siksi meidän on löydettävä kultainen keskitie niin, että voidaan antaa joustavuutta näiden toimien toteuttamisessa jäsenvaltioilla ilman, että se hankaloittaa tilannetta. Komissio onkin ehdottanut ekvivalenttijärjestelmää. järjestelmää niin, että tällaisen ilmi, ensimmäisen pilarin viherryttämisellä olisi ekvivalentti toisen, toisen pilarin toimissa. Näin tuottaja, jolla on jo joitakin ympäristötoimia, niin hän voisi sillä sitten vastata viherryttämiseen toimiin, eikä tarvitse tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Mutta byrokraattinen taakka riippuu myös siitä, kuinka paljon ja minkälaista joustavuutta jäsenvaltiot tulevat pyytämään maaseudun kehityksestä ja sääntöjen monimutkaisuudesta jäsenvaltiossa. Aivan kuten jo sanoinkin, niin seuraavaksi budjettikaudeksi aiomme olla tarkempia toimien valvontakelpoisuuden suhteen. Jo nyt olemme antamassa hyviä käytäntöjä ja huonoja käytäntöjä niin, että voisimme osoittaa, kuinka voimme samaa tointa toteuttaa helposti. Sitten perinnästä variaatioita jäsenvaltioiden välillä on, mutta se on pienentynyt sen jälkeen, kun olemme soveltaneet sääntöä 50-50 vuonna 2011. Sen jälkeen, kun olemme ottaneet tänne 50-50-säännön käyttöön, perintätaso on ollut korkeampi. Vuonna 2011 puhutaan jo 44 prosentista koko tälle ajanjaksolle, jona sääntöä on sovellettu. Seuraavalla budjettikaudella olemme ehdottaneet 100 prosentin sääntöä niin, että voidaan vastuut, vastuun, saada jäsenvaltiot kantamaan vastuunsa, kun meillä on tämä jaettu hallinto. Sitten laidun alueiden ja metsäalueiden rajaaminen. Meillä on aika selkeät säännöt tässä laitumilla voi olla enimmäi, laitumille määritellään tietty enimmäismetsämäärä ja niin kauan kun sel, säännöt on selvät, niin, niin se on helppoa. Mutta seuraavalla kaudella pyrimme antamaan vielä selvemmän määritelmän laidun alueita varten niin, että poistetaan virheriskit. Sitten kenttätarkastukset, jäsenvaltiot tekevät tarkastukset ja komissio sitten tarkistaa jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia. Me voimme siis puuttua tarkastuksen laatuun ja valmistelemme tätä jäsenvaltioiden kanssa. maaseutun kehityksessä olemme nyt analysoimassa sitä, että voisimme olla vaativampia niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ota huomioon komission suosituksia parantaakseen omia tarkistuksia. Nämä ovat asioita, jotka tulen selittämään vielä tässä toimintasuunnitelmassa, jota teille ehdottamme ennen kuin vastuuvapaudesta äänestetään. Joten herra Mulderille vielä tähän liittyy poliittinen vastuu jäsenvaltioissa. Viimeisen kauden aikana, viime vuosina, virhetasossa on ollut variaatiota, mutta ensimmäisessä pilarissa voidaan kyllä puhua tietyn tyyppisestä vakautumisesta. Onhan sielläkin tietyn haarukan sisällä variaatiota, mutta voidaan kyllä puhua tietystä vakautumisesta sillä ehdolla, että pidetään kiinni tietokantojen laadukkuudesta ja sisällöistä. Työtä todella on tehtävänä maaseudun kehityksen osalta. Siellä IAX-järjestelmän e käytöllä on rajansa. Sitä voidaan ainoastaan hyödyntää ympäristömittauksessa. Nyt meidän on e, ponnisteltava vielä enemmän sen eteen, että saadaan aikaan tarkistus- ja seurantajärjestelmä, joka on tehokkaampi kuin menneisyydessä. Viime vuosina olemme kantaneet enemmän huolta IAX-järjestelmästä e ja ehkä vähän vähemmän maaseudun kehityspuolesta, ja tähän nyt panostamme ja tässä on todella jaettu hallinto yhä viere, vielä tärkeämpi kuin suorissa tuissa. Sitten yritys, valtion yrityksien saamat tuet. Olemme tehneet jotakin ehdotuksia tähän uudistukseen. Katsotaan nyt meneivätkö ne läpi. Tässähän vaikeus onkin. Ei komissiolta pyytty puutu tahtoa, vaan loppuullinen kompromissi ja nähtäväksi. Tässä parlamentillakin on oma roolinsa ja toivon, että koko valiokuntakin ottaisi kantaa loppuäänestyksessä täysistunnossa, kun tehdään ehdotuksia näihin uudistuksiin ja Komagrissakin sitä valmistellaan. Sitten eli luulenpa, että vastasin tähän kysymykseen jo. Miksi sanoin niin, että kun meillä on virhetaso, joka joka on olennaista virhettä suurempi joissakin transaktioissa. Se ei tarkoita, että raha olisi hävitetty, vaan voi olla menettelyvirheitä. Investointien lopullisiin tavoitteisiin on kuitenkin päästy. Ja perinnästä todella tässä joutussa hallinnossa jäsenvaltioidenkin on kannettava vastuu, koska tässä on aina kyseessä veronmaksajien varat. Sitten herra Udi, varmaankin vastasinkin jo kysymykseen koskien erilaisia menettelyjä tilintarkastustuomioistuimessa ja komissiossa. Ja sitten tämä analyysi ennen kauden loppua, niin eiköhän se onnistu vielä vuoden 2012kin toimista. Ja tämä saattaisi antaa selkeämmän kuvan, koska erityisesti maaseudun kehityksessä meillä on variaatiota, joka äh, liittyy nimenomaan hankkeiden syklisyyteen ja näin äh, se on paljon suurempaa kuin ensimmäisessä pilarissa, jossa on vuosittaisia maksuja, mm, kun taas äh, toisessa pilarissa on näitä monivuotisia hankkeita. Ja nyt olemme juuri aivan täällä tiettyjen hankkeiden toteuttamisen huipussa ja siinä kohtaa riski, virheriskikin on suurempi. Sitten herra Hoisling, enkö hän vastannutkin teille nämä pysyvät laidun, laidun alueet ja alppialueet. Meillä on nyt selkeämpi määritelmä, jota olemme ehdottaneet. Toivomme, että se menee läpi. To- ympäristötoimissa uskon, että täytäntöönpanoa voidaan yksinkertaistaa. Myös määritelmiä voidaan yksinkertaistaa niin, että käytetään tukikelpoisuuskriteerejä, valintakriteerejä ja näitä viljelijöiden sitoumuksia ja näin voidaan vähentää virhetasoa. Tässä taitaa olla kaikki. Voin vakuuttaa teille, että suhtaudun hyvin vakavasti näihin maaseudun kehittämisen ongelmiin ja myöhemmin tulemme tekemään ehdotuksia siitä, mitä voimme tehdä e, välittömästi ja keskipitkällä aikavälillä. Mutta kun tässä on tiettyä inertiaa, niin odotan parannuksia äh, täytäntöpanon toisesta vuodesta alkaen, mutta eivät nämä mm, yleisesti ottaen vielä näytä tuloksia vuoden jälkeen vasta, mutta tämä on erittäin myönteistä, että muutokset ovat kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur commissaire, pour votre réponse. Oikein paljon kiitoksia näistä vastauksistanne ja arvon kollegat. Monet ovat käyttäneet täällä puheenvuoroa ja aikataulu alkaa pettää jo tässä vaiheessa ja siksipä ehdottaisinkin seuraavaa. Ensinnäkin se, että te olette näin runsaslukuisina täällä läsnä, niin se osoittaa, että kuinka tärkeää tämä budjettiosa on budjetissa, maatalouspolitiikassa ja siihen täytyy siis varata myöskin paljon aikaa. Ja täällä on esitetty lukuisia kysymyksiä tilintarkastustuomioistuimen jäsenille. Ja nyt kysyisinkin, että voitaisiinko nämä vastaukset saada kirjallisessa muodossa. Tai ihan lyhyesti vastaatte näihin kysymyksiin ja sitten pääsemme toisen komissaarin eli komission jäsenen Öttingerin vierailuun. Kuka haluaisi ensimmäisenä vastata? Kollega Kubik. Question and I have... Kiitos. Olin tyytyväinen havaitessani, että meidän kertomus otettiin näin hyvin vastaan. Komissaarisen Cholos on vastannut suurimpaan osaan kysymyksistä mukaan luettuna meidän metodologiamme. Sehän löytyy luvusta yksi kertomuksessamme. Eli paras ehdotus tässä vaiheessa on kehottaa teitä katsomaan kyseistä lukua, lukua yksi. Mitä tulee virhetason suuntaan? Kysymys kuului, kuinka pitkään pitää odotella korrekteja tietoja. Korrektit tiedot ovat aina saatavilla, tai tiedot, tiedot jotka ovat saatavilla, ovat aina korrekteja, koska nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa tehtiin ero ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, niin e, sitten otimme kattavan otannan transaktioita tutkittavaksi ensi vuonna tulokset todellakin tuovat esille suuntauksen. Siinä kaikki minun osaltani. Kiitos. Yeah, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia näistä vastauksistanne. Ja sitten kollegallenikin vielä puheenvuoro. Kollega Budergite. Ei oikeastaan ole mitään oleellista lisättävää siihen, mitä komission sen Cholos jo totesi Oikeastaan haluaisin vain sanoa hieman näistä ympäristösitoumuksista, joita kuitenkaan edun saajat eivät toteuta, vaikkakin ovat sitoutuneet niihin. Esimerkiksi on tiettyjä alueita, tiettyjä alueita, joita ei viljellä, sitten esimerkiksi käytetään lannoitteita, vaikka ei pitäisi. On muitakin toimia, joita jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan. Oikeastaan johtopäätöksenä totean, että tuomioistuin pitää tervetulleena sitä, että komissio on käynnistänyt toimintaohjelman, jolla voitaisiin sekä käynnissä olevaan että tulevaan ohjelmointikauteen puuttua ja, sel- ja, ja tarkasti seurata sen kehitystä jatkossa. Kiitos. Äh, Paljon kiitoksia. Tilintarkastustuomioistuin viittaa kertomuksessaan hallintomenettelyyn yksinkertaistamiseen. Sillä oli tänäänkin keskeinen merkitys, eli voitaisiinko yksinkertaistetulla järjestelmällä laskea tätä virhetasoa. Mutta komission ja jäsenvaltion pitää ponnekaammin tehdä töitä yhteistyössä parlamentin kanssa. Me olemme lainsäätäjiä. Eli jos ehdollisuutta viherryttämistä ja muita kysymyksiä käsitellään, joita käsitellään tietenkin täällä ja jotka ovat täytäntöönpanopuolella ongelmallisia. Ja niin kuin täällä sanottiin, jos katsotaan näitä lukuisia pienen pieniä maksuja, niin herääkin kysymys, että voitaisiinko kustannustehokkaammalla järjestelmällä päästä pidemmälle. Komission jäsen Cholos haluaisimme välittää teille sellainen viesti, että meille on tärkeää, että komissio toimii aktiivisesti, koska kyse on erittäin tärkeästä budjetin osasta. Ja oli hienoa, että te olitte täällä tänään meidän käytettävissämme. Ja kuten alkuun jo totesinkin, tänään vietetään pyhän Nikolauksen päivää. Ja perimätiedon mukaan pyhä Nikolaus olisi lahjoittanut antanut koko omaisuutensa köyhille ja hän olisi myöskin antanut kultaa niille, joilla ei ollut riittävästi varoja käytettävissä. No, niin pitkälle ei välttämättä meillä voida mennä, mutta kyse on kuitenkin siitä, että kun rahaa on vähän käytettävissä, niin veroeuroja täytyy käyttää myöskin kustannustehokkaasti. Oikein paljon kiitoksia tästä vierailustanne. Ehkäpä uusia kysymyksiä vielä tulee mieleen. Minulla niitä ei ole, mutta jos jollakin sattuu kysymyksiä vielä tulemaan mieleen, niin me käännymme uudemman kerran teidän puoleen. Joten vielä kerran oikein paljon kiitoksia vierailustanne. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year. So. Ja, dann darf ich gleich äh, weitermachen. No niin, voimmekin siirtyä suoraan seuraavaan vieraaseen komission jäsen Oettinger, mutta kollega Odi, olkaa hyvä. Herr Odi das Wort. Oui, monsieur le président. Normalement nous avons... Niin, puheenjohtaja, meillähän olisi äänestykset kello 11 ja jäsenet ovat kyllä sen suhteen suunnitelleet tulemisensa, joten olisi tietenkin mukavaa, jos voitaisiin pitää tästä äänestysajasta kiinni. have the commissioner in the room. No? Yeah, Um, we wanted to vote uh, from 11... Niin tarkoituksena oli äänestää 11 puoli, kaht, puoli yhteen. Ja nyt kysyisinkin, että ovatko kaikki nyt valmiina äänestykseen, joten voitaisiinko äänestys toimittaa saman tien. Komission jäsen Oettinger on jo salissa. Missä hän onkaan? No, äänestetään ensin.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 Ja, wir kommen dann zur Abstimmung. Niin, äänestyksiin. Ensimmäisenä erityiskertomus esittelijä Kalfiin. Äänestys alkaa. Okei. Okay. Ähm, ich darf das Kompromiss. Niin, siis äänestämme kompromissitarkistuksesta numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 110. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Olkapa hyvä. Mr. President, I, I, I... Puheenjohtaja, ehdottaisin, että tässä äänestyksessä nyt toimittaisiin tietyllä tavalla. Tietyt tarkistukset eivät liitty tiettyihin kappaleisiin. Olisi helpompaa, jos äänestäisimme kompromissitarkistuksista, jos se kollegoille sopii, ja sitten muista. Tämä olisi kaikille helpompaa. Wenn niemand äh, dagegen ist. No jos kukaan ei vastusta tätä menettelytapaa, niin mikäpäs ettei, jos se vain onnistuu. No, mennään suoraan kompromissitarkistukseen numero neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus numero 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme tarkistukset 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21-23 ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 25. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Amendment number 27. Who's in favor? Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 raukeaa 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 ja 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Anteeksi, äh, tämä raukeaa, olet aivan oikeassa. Eli näin pääsemme tarkistukseen 43 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeaa ja näin pääsemme suoraan tarkistukseen 49. 49 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 ja 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 115. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 116, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 ja 64 puolesta, anteeksi 64 65 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty jätin vahingossa välistä tarkistuksen 63, eli tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt jatketaan tarkistuksesta 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 raukeaa. 86 ja 87 seuraavina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 ja 90, ne ovat identtisiä puolesta vastaan ty- anteeksi, niin Suullinen tarkistus mihin? Tarkistuksen 90. Voisitteko lukea sen ja käyttäkää mikrofonia. Mikrofoni, mikrofoni. It's, it's instead of uh, writing uh, in the sen perustuen asetukselle vuodelta 2006 kyse on siitä, että ei toimita pelkästään asetuksen puitteissa, vaan perustuen tähän asetukseen. The text. Okay, so we vote on the oral amendment. Suullinen tarkistus. Kuka puoltaa? Vastustaa? Hyvä. Tyhjä. Hylätty. Siis suullinen tarkistus. Ja nyt alkuperäinen tarkistus 89 ja 90. Ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 91 ja 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty minun mielestäni. 95 raukeaa. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaanko äänestää siis ykkösestä kakkosesta puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Afet kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 4 ja 5, anteeksi, Afet 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 5 puolesta vastaan. Hyvä, tämä ei ollut selvä tämä äänestystulos. Afet 5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, selvät lukemat kuitenkin, anteeksi. Ja sitten budget 1-6 yhdessä ei onnistu. No, kolmosesta aloitetaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budget 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budget Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 suullisineen tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistuksiin 12 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Anteeksi, se raukeaa, kuten myös seuraava. Eli tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväks, anteeksi, hylätty selkeä lukemin. Sitten Tämä on kohta yksi uusi. Budget puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko lausunnosta. Yksi kortti puuttuu. No niin, äänestys alkaa. Äänestämme siis koko mietinnöstä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukemin. Onnittelut esittelijälle edustaja Kalfinille. Sitten äänestämme. Niin, kiitokset kollega Kalfin. Kiitokset teille. Nyt äänestämme Stasin mietinnöstä suoraan äänestykseen. Kappale 5, kohta, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestetään tästä mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukemin. Onnittelut esittelijälle. No niin, siinä taisivat olla äänestykset. Paljon kiitoksia avustanne ja tästä sutjakasta toiminnasta. Thank you. Ja liebe Kollegen. Niin, rakkaat kollegat. Me päätimme vastuuvapauteen vuoteen 2011 liittyen kutsua paikalle myöskin energista vastaavan komission jäsenen Günther Oettingerin tänne vieraaksemme. Tervetuloa arvoisa komissaari. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henri Greten on paikalla. Tervetuloa. Ja totuttuun tapaan puheenvuoron saa ensin esittelijä tähän vastuuvapausmenettelyyn liittyen. Kollega Geier, olkaa hyvä. Äh, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Niin, anteeksi, en nyt ollut ihan tarkkana, mutta kollega Oettinger, hienoa, että pääsitte paikalle. Valitettavasti olemme aikataulusta hiukan jäljessä, koska kolleganne Choloksen kanssa keskustelimme hiukan pidempään. Aihe oli hiukan ongelmallisempi kuin tämä, mistä te vastaatte, sen voin sanoa jo heti näin alkuun. En alusta keskustelua sen kummemmin, mutta kun puheenjohtaja antoi minulle puheenvuoron, niin esittäisin muutaman kysymyksen. Viime vuosina olemme käsitelleet täällä seuraavista asioista, jotka liittyvät teidän salkkuunne. Ensinnäkin kustannusten muuttuminen ydinfusiojärjestelmään liittyen, ITER-järjestelmään liittyen, tai tarkemmin ottaen tähän maailmanlaajuiseen ITER-järjestelmään liittyen. Komission yksiköillä on tässä suhteessa ollut keskeinen rooli ja toisaalta olemme keskustelleet tästä ydinvoimaloiden alasajausta Bulgaariassa, Liettuassa ja Slovakiassa ne ovat Tsernobylin tyyppisiä järjestelmiä, mutta nyt olemme havainneet myöskin ongelman, joka liittyy tutkimuspolitiikassa ilmenneisiin virhetasojen kasvulukuihin. Meidän oli vaikea selvittää, kuka komissiossa vastaa mistäkin ohjelman osa-alueesta. Me tiedämme, että pääosasto energiassa virhet taso on noussut 4,5 prosenttiin ja tähän liittyen keskustelisimme nyt mielellämme teidän kanssanne siitä, mitä komissio aikoo tehdä virhetason laskemiseksi, tai voisitteko kertoa mistä syystä pääosasto energiapolitiikassa virhetaso on korkeampi kuin muissa pääosastoissa. <clears throat> Sitten tähän alasajoon liittyen Komi, me olemme täällä keskustelleet tästä asiasta useampaan otteeseen. Olemme käyneet myöskin Iglan Liinassa ja mitä tulee ensi vuoden vierailuihin, niin tarkoituksenamme on käydä myöskin Bulgaariassa ja Slovakiassa tarkastamassa nämä laitokset. Ainakin Liettuassa ongelma on päinvastainen budjettiin liittyen. Yleensähän käy niin, että varoja käytetään väärin. Liettuassa varoja ei käytetä laisinkaan. No joku valtiovarainministeri hieroo käsiään, mutta me emme voi olla tyytyväisiä siihen, koska unionin tavoite on jäänyt saavuttamatta. Ja tästäpä syystä me haluaisimmekin kuulla komissiolta, että mikä on teidän näkemyksenne tilanteesta ja mitä voitaisiin tehdä, jotta Liettuan viranomaisten ja osa, sopimusosa, muiden osapuolten väliset ongelmat saadaan kitkettyä pois päiväjärjestyksestä. järjestyksestä. ITERin liittyen voidaan kysyä, että onko ongelmallista siirtää ITERin budjettiin, unionin budjetin ulkopuolelle, mutta toinen keskeisempi kysymys mielestäni on se, että voimmeko lähteä siitä olettamuksesta, että ITERin kustannukset pysyvät kohtuullisina. Jäsenvaltiot enenevässä määrin toimivat siten, että ITERin nousevat kustannukset laskutetaan tutkimusbudjetista, sitä emme halua missään nimessä. Me haluamme varmistaa, että tutkimusbudjettia laajennetaan ja vahvistetaan, sitä ei missään nimessä saa leikata, ainakaan ITERin kustannuksella. Siinäpä omat kysymykseni. kollega Paljon kiitoksia, kollega Geier. Seuraavana tilintarkastustuomioistuin jäsen Henri Greten, olkaa hyvä. Ihr Berichterstatter Fra- Esittelijä esitti kysymyksiä komission jäsenelle Öttingerille, ja tästäpä syystä en haluakaan sanoa mitään sen kummempaa, jotta aikaa jäisi enemmän kysymyksille ja vastauksille. Minulla on tässä kirjallinen versio tästä puheenvuorosta, niin jos on jotain kysyttävää, niin olkaa hyvä vaan. Kiitoksia. Tässäpä nähtiin oiva esimerkki kustannustehokkaasta ajan käytöstä. Näin säästimme aikaa ja komissaari pääseekin saman tien vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä edustaja Gayer, hyvät naiset ja herrat, kollega Greten, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Euroopan energiapolitiikka on menneisyydessä perustunut sääntelyyn, tavoitteisiin, kieltoihin, lupiin, mutta nyt aletaan keskittyä enemmän budjettiin. Ne ovat perustavaa laatua olevia erityisohjelmia, kuten EIP-ohjelma, ITRE-ohjelma, joka on hyvin laaja. Ja mitä tulee monivuotisiin rahoituskehyksiin, niin meillä on energiasaralla kolme painopistealuetta ja tästäpä syystä talousarviopolitiikka, budjettipolitiikka sekä budjetin valvonta, politiikka sekä ulkoinen että sisäinen, sen merkitys tulee keski, kohenemaan. Tarkoituksena on tehostaa energiatehokkuutta ja saneerausta rakennuksissa sitten tämä verkkojen Eurooppa-väline, sitten energiainfrastruktuurihankkeet, niitä aiotaan jatkaa pan-eurooppalaisella tasolla, erityisesti sähkön ja kaasun alalla, ja sitten vielä tutkimusosa-alue, jonka merkitys korostuu Horisontti 2020 ohjelmassa. Saanen kiittää tilintarkastustuomioistunta tästä analyysistä ja kertomuksesta ja myöskin tästä kannanotosta koskien ydinvoimaloiden alasajoa. Mitä tulee alasajoon kolmessa jäsenvaltiossa, niin sen jälkeen kun kyseiset maat liittyivät Euroopan unioniin, niin tavoitteena on aina ollut se, että me tuemme ja yhteisrahoituksen avulla tuemme tätä toimintaa, tätä alasajoa ja sitä kautta yritämme suojella kansalaisia vielä paremmin kuin ennen. Komissio vastaa tästä toiminnasta omalta osaltaan, mutta jälleen kehitys- ja rakennuspankki vastaa myöskin varojen käytöstä. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että nämä, tämä eurooppalainen julkisoikeudellinen pankki on vetovastuussa. Vuoteen 2013 asti meillä on 1300 67 miljoonaa euroa ja niitä on myöskin käytetty. Bulgaria, Slovakia, siellä käyttöaste on 50 prosenttia, Liettuassa noin 30 prosenttia. Painopistealueena ei ollut ainoastaan voimaloiden alasajo ja purkaminen, vaan myöskin muut toimenpiteet, energiatehokkuustoimenpiteet, ympäristön saneeraus, toimenpiteet, maalämpöjärjestelmien käyttöönotto ja niin poispäin. Eli yhtäältä puretaan vanhoja laitoksia, mutta toisaalta kehitetään infrastruktuuria energiahuoltopuolella. Saneerataan vanhaa järjestelmää ja rakennetaan uutta, jotta energiatoimitus on varmistettu. Mitä tulee alasajoon, niin valmistelevat toimenpiteet on jo rahoitettu ja jätteiden käsittelylaitoksia on kehitelty ja suurilta osin jo rakennettu valmiiksi. Slovakiassa kaikki kuusi reaktoria on tyhjennetty, Bulgariassakin päästään nopeasti eteenpäin ja kaikissa kohteissa purkamistyöt ovat edenneet mainiosti. Teidän ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainitut kriti- kriittiset kommentit liittyvät siihen, että purkamistyöt ovat hitaita. Se pitää paikkaansa. Me olemme kylläkin ministeritasolla yhteydessä kansallisiin edustajiin, mutta myöskin työryhmätasolla ja olemme käsitelleet tätä asiaa. Ja meille on syntynyt sellainen vaikutelma, että Liettuan viranomaiset haluavat toimia sopimuksessa mainittujen velvoitteiden mukaisesti. Ja ettei mitään viivytystaktiikkaa yritetä soveltaa tai ottaa voimalat uudemman kerran käyttöön. Mitä tulee ministeriötason hallintoon, niin oikeastaan ministeriö ei oikeastaan voi toimia niin ponnekkaasti kuin mitä me olemme pyytäneet. Ministeriö on kutsunut meidät ikään kuin asianosaiseksi kansalliseen virastoon. Se ei kuitenkaan onnistu, sillä meidän täytyy toimia komissiona neutraalisti. Me tietenkin tuemme valtiota kaikin keinoin ja haluamme, että nämä suunnitellut toimenpiteet saadaan myöskin toteutettua. Selvää on, että poliittista painetta on olemassa sen suhteen, että voimalat otettaisiin uudestaan käyttöön. Tammikuun kaasukriisi on ollut omiaan lisäämään tätä painetta uudelleen käyttöönoton suuntaan, mutta voin vakuuttaa teille, että kaikki hallituksen tahot ovat tietoisia ajatuksistamme. Meillä on olemassa aikatauluongelmia, mutta tulevien vuosien aikana saavutamme tavoitteemme. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen, niin me olemme ne kaikki hyväksyneet. Ja me tulemme huomioimaan nämä kertomukset omassa työssämme. Yksi kiista kysymys, joka liittyy myöskin parlamentin toimintaan, on se, että monivuotisista rahoituskehyksistä löytyy varaus näihin purkutöihin, jäsenvaltiot, nämä kolme jäsenvaltiota ovat sitä mieltä, että nämä varat eivät riitä, ja me katsomme, mitä parlamentti ja neuvosto asiasta sanovat. Ja sitten kolmas asia. Vielä ei ole varmuutta siitä, että onko komission yhteisrahoitus toiminta viimeistä kertaa käytössä vai lähdetäänkö siitä olettamuksesta, että vuoden 2020 jälkeen voidaan suostua yhteisrahoitusjärjestelmään. Minä toivoisin, että että me jatkaisimme tätä yhteistyötä, mutta tästä ei saisi syntyä päättymätöntä tarinaa, vaan että viimeistään monivuotisten rahoituskehysten voimaanolon päättymisen myötä myöskin tämä yhteisrahoitusosio päättyy. Sitten ITER, se on ainutlaatuinen hanke. Ja meidän täytyy oppia menneistä. Komissio vastaa toimista Fusion for Energy on EUn instrumentti yhteistyössä Ranskan, Saksan, Espanjan, yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden valtioiden kanssa tekemässämme yhteistyössä. Meillä on kuusi globaalia partneria, Etelä-Korea, Japani, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina. Ne ovat mukana tässä hankkeessa. Pääjohtaja ja minä olemme olleet tiivistämässä suhteita kyseisten maiden ministeriöihin. Me osallistumme kaikkiin korkean tason kokouksiin. Me olemme valinneet uuden pääjohtajan Fusion for Energy-hankkeelle. Minä olen ollut mukana tässä valintaprosessissa ja kunhan hän on ottanut tehtävät hoidettavakseen tämä tanskalainen tieteen edustaja, joka on todellakin hallintopuolen asiantuntija, niin kunhan hänet on nimitetty virkaansa, niin voin kutsua hänet teidän kanssanne yhteiseen kokoukseen. Hän on tieteen edustaja, mutta mitä tulee budjetointiin ja äh, hallintoon, niin Itressä sen rooli ei ole niinkään keskeinen. Ja minä toivoisin, että tämä uusi pääjohtaja olisi myöskin kokeneempi täällä hallinto- ja budjettipuolella. Tätä myöskin tutkimus- ja kehityspääosaston edustajat toivovat. Tavoitteena pitäisi olla, että budjetointi toimii. Ymmärrän huolenaiheenne. Komissiohan on ehdottanut, että ITRE rahoitettaisiin budjetin ulkopuolelta. Meidän on vain hyväksyttävä, että jäsenvaltiot todennäköisesti hyväksyvät ITERin unionin budjetin ja se siis siten myöskin tutkimusbudjettiin ja kollega Gajer, olette aivan oikeassa sanoessanne, että meidän täytyy katsoa tarkkaan budjettilukuja, sillä jokainen liikaa maksettu euro tarkoittaa käytännössä tut- energian tutkimusbudjetin leikkausta. ja ydinfuusion ulkopuoliset tutkimushankkeet eivät saa joutua leikkausten kohteeksi, jos ITERin kustannukset kasvavat. Minä tulen tarkkaan seuraavan tilanteen kehittymistä ja tulen varmistamaan, että budjetoinnista pidetään kiinni, hanke etenee ja etteivät muut tutkimushankkeet energiapuolella kärsi. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissar. Oikein paljon kiitoksia komission jäsen Oettinger. Nyt voimme keskustella tästä kertomuksesta. Onko valiokunnan jäsenillä kysyttävää? Jos ei, niin minä voisin niitä kyllä esittää. Ilmeisesti kenelläkään muulla ei ole kysyttävää. Onpas kuitenkin. Kollega Kalfin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Uh, uh. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Oettinger mainitsitte alasajon. Kolmessa maassa tämän toiminnon täytyy päästä vielä loppuun ja äh, täytyy huomioida tiettyjä teknisiä vaatimuksia. Enpä tiedä, onko kyse niinkään poliittisesta tahdosta. Tietyissä jäsenvaltioissa tekniset suunnitelmat vievät pidempäänkin kuin vuoteen 2020. Muutama vuosi yliaikaa tarvitaan. Mainitsitte vuoden 2020 määräaikana. Ottaako tämä huomioon tekniset vaatimukset turvallisuuden näkökulmasta silloin, kun puhutaan alasajosta? Yeah, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Kalfin. Niin, se olisi ollut myöskin minun kysymykseni. Minä toimin Liettuassa käyneen valtuuskunnan puheenjohtajana ja vieraan voivat vahvistaa sen budjettiin liittyen esitetään aina kysymyksiä mutta Iglannin tilanne oli toinen, sillä siellä ei päästy suunnitelmien mukaisesti eteenpäin. Mitä komissaari sanoo? Uskotteko, että saadaan sellaiset hallinnolliset rakenteet aikaiseksi, jotka antavat mahdollisuuden purkutöiden jatkamiseen aikataulun mukaisesti? Meille syntyi sellainen vaikutelma, että me tarvitsisimme jonkinlaisen sovitteluelimen, jotta asianomaiset pääsisivät yhteisymmärrykseen. Ainakin tämä oli yksi keskeisimmistä päätelmistä vierailun perusteella. Ja kollega Herzog, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Uh, I'd like to ask my question. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys liittyy samaan aiheeseen jossain määrin. Liettuassa on myös kolmansia kumppaneita, joita täytyy huomioida. Komission, kansallisen hallituksen välillä on tiettyjä asioita. Miten me voimme parantaa tilannetta tältä osin? Toinen kysymykseni on seuraavanlainen. Minulla on sellainen tunne, että teollinen kapasiteetti tällä alalla näyttää hieman laahaaman kehityksen perässä. Tälle viivästykselle on aivan omia ainutlaatuisia syitä – Kyse ei voi olla pelkästään teollisuuden puutteista. Kuitenkin hyvin vaikeata on vuosittaisessa budjetoinnissa puuttua tällaisiin ongelmiin. Täytyy olla varovainen sen suhteen, miten tällaiset hankkeet viedään päätökseen. Ne täytyy tyydyttävällä tavalla ja turvallisesti viedä päätöksen kan- kansalaisen näkökulmasta, ja se on ydintavoite. Kiitos. Ja, vielen Dank. Weitere Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten arvoisa komission jäsen, josko voisitte kertoa omista näkemyksistänne näihin esille otettuihin asioihin? Joo, monimutkikas on tilanne. Olen havoinnut, että unioni on pyytänyt jälleenrakennus- ja kehityspankkia hallin, että me komissio olisi tässä mukana varojen hallinnoinnissa ja projektin seuraamisessa. Mitä tulee tähän hallintokompetenssiin ja Liettuan hallinnon toimintakyky, se ei ole järin mullistava. Se ei kykene toimimaan aikataulun mukaisesti näin laajamittaisen hankkeen tiimoilta. Mutta meidän pitää luottaa siihen. Meillä ei ole mitään tukirakenteita olemassa juridisesti meillä on oikea lähestymistapa käytössä. Meillä on mahdollisuus jäädyttää varat tai leikata käytettävissä olevia varoja. Eli nämä rahoitukselliset virikkeet ovat mielestämme parhaat, antavat meille parhaat mahdollisuudet varmistaa sen, että Liettuassa ei viivytellä sen enempää, vaan pidetään kiinni aikataulutuksesta. Sitten hallitus ja teknisestä toteutuksesta vastaavat yritykset kiistelivät toteutuksesta ja aikataulutuksesta. Kollega Herzog, kiitokset tästä kommentistanne. Olipa sitten maassa käytössä ydinvoimaa voimaa vaiko ei, niin ydinvoimasta luopuminen tarkoittaa melkoista bisnestä. Ranskassakin luovutaan vanhoista ydinvoimaloista, mutta uusia rakennetaan tilalle rakennus- ja energiateollisuuden tahoihin ollaan yhteydessä, jotta voimme varmistaa sen, että meillä on asiantuntemusta käytössä ja varmuus siitä, että tämä voimaloiden purkaminen myöskin onnistuu. Arena, joka on markkinajohtaja ydinvoimaloiden rakennuspuolella, on havainnut myöskin tämän markkinan. Bilfinger ja muut yritykset ovat myöskin hyvin aktiivisesti toimineet ja tarkoituksena niin on järjestää tulevina vuosina tällaisen pyöränpöydän keskustelun mukaan. Olisi tarkoitus saada teollisuuden edustajia ja keskustelisimme teknikojen insinöörien koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä myöskin rahoitusohjelmista ja myöskin rahoitussektorista, eli miten voimme varmistaa, että tämä purkutyö voidaan toteuttaa turvallisesti. En minä voi antaa teille takeita siitä, että vuonna 2020 asiat olisivat kunnossa. Mutta mitä tulee ei seuraavaan, vaan sitä seuraavaan ra- monivuotisiin rahoituskehyksiin. Silloin ase pitäisi saada kuntoon. Meidän täytyy nyt vain varmistaa, että tulevien seitsemän vuoden aikana yhteisrahoitus on kunnossa. Mutta jos tässä nyt halutaan katsoa jo ensi vuosikymmenelle ja pohti sitä, että voitaisiinko yhteisrahoitusta jatkaa silloinkin, niin silloin kyllä vaarana on se, että muun muassa Liettuassa – tämä prosessi ei tietenkään niin kuin me haluaisimme. Kiitoksia. No niin, tarkentavia kysymyksiä. Kollega Gressle ei ilmeisesti tähän kysymykseen liittyen, vaiko kyllä? Olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia. 5. joulukuuta, eilen siis, järjestettiin joku kokous. Minulla on käynyt, tai syntynyt sellainen vaikutelma, että jos me kysymme jotain, niin sitten saamme epämääräisiä vastauksia. Mehän kävimme lietuassa tiistaista torstaihin olimme siellä ja sitten sanottiin, että perjantaina ja lauantaina kokoustettaisiin ja päästäisiin taas eteenpäin. Todellinen läpimurto olisi käsillä. Nyt taas sanotaan jotain vastaavaa ja kysyisin, mikä on tämänhetkinen tilanne? Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että komissio on aivan liian kiltti ja odottavaisella kannalla. Liettua on ainut maa, josta löytyy tällainen viranomaistaho, joka vastaa tästä purkutyöstä. Viivystystä on päässyt syntymään siitä johtuen, että on olemassa tällaisia hankalia rakenteita. Ja kustannuksetkin ovat suuret. Kuukausittain yli 300 000 euroa tällainen luku saatiin. Sitä ei komissio ole vahvistanut, mutta tällainen luku on heitetty ilmaan. Jos tätä ongelmaa ei ratkaista, niin miten tässä aiotaan jatkaa? Eli yksi kysymys liittyy rakenteeseen, mitä tehdään sen suhteen, ja toinen kysymys liittyy tähän viime hetken yritykseen viivytellä prosessia aina, kun parlamentti esittää omia kysymyksiä. Kiitoksia. No. Kiitoksia. Niin, muita kysymyksiä, kollega Tsirk, Herzog. Ai, ai, ai. Aivan lyhyesti. Tuen kovasti sitä, mitä edustaja Gressle sanoi. Toisaalta haluaisin nostaa esille myös ongelman toisen puolen. Meillä on yleinen ongelma sen suhteen, että kun lähdetään purkamaan ydinlaitoksia, ei ole teknisiä ratkaisuja, jotka ovat tyydyttäviä, ja täytyy sitten keskeyttää, koska ratkaisua ei ole olemassa tai ei löydettävissä. Ja näistä syistä sitten lopetetaan Miten tämä kaikki sitten hoidetaan ja hallinnoidaan, että tästä ei sitten synny viivästyksiä eikä epäsäännönmukaisuuksia? Yksittäiset ratkaisut voivat olla hyvinkin vaarallisia, riskaabeleita ratkaisuja. Ne eivät ole hallintoon liittyviä ongelmia, eivätkä epäsäännönmukaisuuksia, ja ne on erotettava. On löydettävä jonkunlainen keino raken, rahoittaa ne muutoin. Meillä on ITERin yhteydessä esimerkiksi ollut tämän tapainen ongelma ja hyvin vaikeaa on sitten selittää näitä ilmiöitä budjetin valvonnan näkökulmasta. Kolleginen Gressle on... Niin korostaisin vielä sitä, mitä kollegat Gressle ja Herzog totesivat. Mehän ilmoitimme, että varojen jäädyttäminen voisi olla viimeinen korsi, mutta asianomaisten näkökulmasta katsottuna tilanne on myöskin hankala, sillä varsinainen ongelmahan pitää ratkaista. Jos mennään katsomaan työmaata ja toiset asiantuntijat sanovat, että tämä on rakennettu vanhaa tekniikkaa käyttäen ja toiset asiantuntijat sanovat jotain päinvastaista ja jotkut asiantuntijat jopa väittävät, että laitoksen käyttäjä ei halua edes purkaa tätä laitosta, joten valvojan ominaisuudessa meidän on jossain vaiheessa vain heitettävä pyyhekkä hiin ja sanottava, että me emme oikeastaan voi sanoa tähän yhtään mitään. Ja silloin saattaa käydä niin, että tässä kärsivät asianosaiset ja myöskin komissio, sillä meidän on oltava yhteydessä komissioon. Ja me odotamme, että komissio ryhtyy toimenpiteisiin, sillä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa sanotaan suoraan, että nyt on ryhdyttävä toimiin, niin kuin liettolaisetkin sanovat. Ja me todellakin toivomme, että tämä näennäinen pattitilanne saadaan purettua, mutta sen suhteen komission pitäisi ainakin meidän mielestämme toimia hyvinkin ponnekkaasti. Hyvä puheenjohtaja, voitte olla varma siitä, että työ- ja ministeriötasolla me tulemme aina korostamaan sitä, että asioiden pitää edetä sutjakkaasti. Sitä asiaa ei hoideta julkisella pelikentällä. Minun ei tarvitse lähteä nuhtelemaan hallitusta, mutta Liettuan ministerin kanssa olen keskustellut todellakin hyvin tiiviisti, tiiviimmin kuin kenenkään muun kanssa. Ja kunhan väki on taas paikalla, niin keskustelut jatkavat. Ja me keskustelemme myöskin pääosaston edustajien kanssa siitä, että pitäisikö meidän leikata näitä käytettävissä olevia varoja. Eli pitäisikö meidän ensimmäistä kertaa käyttää tällaista mahdollisuutta hyväksi lähipäivien aikana mielelläni voin kertoa teille pääosaston kanssa käymistäni neuvotteluista. Mutta voitte olettaa ja tietää, että me emme missään nimessä halua, että tästä tulee päättymätön tarina. Kiitoksia. Ja kollega Gressle vielä kerran. Niin, sitten tähän kansalliseen viranomaistahoon ja tähän rakenteeseen. Tässä kirjelmässä viitataan taas tähän last chance-mahdollisuuteen. No kylläpä teille tarjotaan monia monia viimeisiä mahdollisuuksia. Pitäisiköhän pikkuhiljaa sitten saada jotakin aikaiseksi? Kip. Niin, eli se vihon viimeinen mahdollisuus. Hallitus tietää, että tämä viranomaistaho ei ole se oikea rakenne. Meitä on pyydetty osallistumasta ikään kuin kumppanina tähän järjestelmään, mutta se ei käy. Me olemme valvontaviranomaistaho, me olemme neuvoa antava viranomaistaho, mutta me emme ole missään nimessä hankkeessa kumppanina mukana. Mutta me teemme tiivistä yhteistyötä hallituksen edustajien kanssa, pohdimme sitä, miten tätä hallintojärjestelmää voitaisiin tehostaa ja uudistaa. Tulevien vuosien aikana ministeriön on perustettava pieni tehokas yksikkö asioiden hoitamiseksi. Ja paraikaa keskustelemme hallituksen edustajien kanssa siitä, miten tämä yksikkö voitaisiin perustaa. Minä uskon, että ensi vuoden alkupuolella päätetään uudenlaisesta järjestelystä. Ehkäpä pienen pienen jäsenvaltion kanssa asioista keskusteltaessa olemme hiukan maltillisempia kuin suurten jäsenvaltioiden kanssa, ehkäpä suurten valtioiden kohdalla toimisimme nopeammin ja painostavammalla tekniikalla, mutta komissio kuitenkin käyttää nyt näitä olemassa olevia välineitä hyväksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, mitä tulee laitosten purkamiseen, uusia puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Onko muihin asioihin liittyen mitään kommentoitavaa? Henri Greten, tilintarkastustuomioistuimen edustajana, olkaapa hyvä. Ja. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mehän olemme jättäneet oman kertomuksemme, erityiskertomuksemme tähän laitosten purkamiseen liittyen. Ja kuten komission jäsen Oettinger totesi, komissio on hyväksynyt kaikki nämä meidän ehdotuksemme, joten minulla ei ole tähän mitään lisättävää. Hienoa, kiitoksia. No, saanen kysyä vielä esittelijä, onko hänellä vielä tähän loppuun jotain huomautettavaa? Vai? No ei ole, kun kello käy, joten en lähde tässä latelemaan mitään viisauksia. No harmi, Onhan se tärkeää välillä vähän humoristiseenkin sävyyn kokouksia käydä. Kiitokset komission jäsen Öttinger, Günther, kiitoksia, että pääsit tänne meidän valiokuntaamme. Energia on tärkeä aihe. Se tulee olemaan yhä tärkeämpi aihe. Me tarvitsemme energiaa EU-ssa monessa mielessä. Toivottavasti vuodenvaihde sujuu Mallikaasti ja kiitoksia oikein paljon vielä uudemman kerran siitä, että olette päässeet tänne meidän vieraksemme. Kiitoksia. Ja, Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, rakkaat kollegat. Nyt meidän on siirryttävä esityslistan kohtaan seitsemän erityiskertomus. Rakennerahastojen kohesiorahaston käyttö valitettavasti esittelee ei ole päässyt paikalle, joten asian käsittely on siirrettävä. Ja näin myöskin tarkistusten jättämisen määräaika muuttuu, vai eikö muutukaan? Eli tarkistusten jättämisen määräaika muuttuu, eli kyllä teillä on riittävästi aikaa tarkistusten laatimiseen ja jättämiseen. Näin pääsemme suoraan esityslistan kohtaan kahdeksan. Keskustelu Olafin pääjohtajan kanssa. Giovanni Kessler, Olafin pääjohtaja, tervetuloa. Te voitte tulla tänne eteenkin, olkaa hyvä vaan. Jos haluatte, niin mikä ettei. Ja ich darf dann darauf hinweisen. Niin, saanen muistuttaa teitä siitä, että kollega Kessler on kirjallisesti pyytänyt lupaa vastata kommenteihin kirjallisesti, ja kuten aamulla jo alkuun totesin, että jotta EU-instituutiot voivat toimia juoheasti ja miellyttävässä ilmapiirissä ja nojautuen toimielinten väliseen sopimukseen, että kyllähän voi vastata näihin kysymyksiin myöskin kirjallisesti, mutta kollega Kessler voisi ihan lyhyesti esittää omia näkemyksiä. Tervetuloa kollega Kessler, tervetuloa tänne talousarvion valvontavaliokuntaan. Tehän tiedätte, että kun viimeksi koordinaattoreiden kokouksessa Strasbourgissa tapasimme, niin sen jälkeen olemme keskustelleet asioista ja te sanoitte, että te voitte myöskin vastata kysymyksiin tällaisessa julkisessa kokouksessa ja puheenjohtajan ominaisuudessa. Haluan antaa teille nyt mahdollisuuden tähän, joten olkaapas hyvä kollega Kessler. Terve, tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you to all the committee for, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle, jonka, joka on antanut minulle mahdollisuuden tulla vieraaksi. Ensinnäkin minulla on velvollisuus tulla paikalle niiden keskustelujen ja kuulemisen jälkeen, jonka te olette järjestäneet. On myös kunniaksi parlamentille ja valiokunnalle, että todellakin tulen, noudatan velvollisuutta, niin tulen paikalle. Myös selkeyden kannalta katsoin, että minun velvollisuuteni on selkeyttää ja antaa oma panokseni tähän keskusteluun niin, että voimme hälventää tiettyä epäselvyyttä, sumua, jota viime viikkoina olemme kohdanneet. On kenties parempi, että jonkinlainen noidankehä, kierre saadaan katkaistuksi nyt, kun on tie- tietoa, osittaista tietoa, väittämiä, viitteitä, vihjailuja – jotka myös näkyvät sanomalehdissä. Yritän näin omalla panoksellani pitäytyä faktoihin. Se varmaankin on helpompaa sekä minulle että teille. Niihin aiheisiin, joita me käsittelimme, niin teillä oli kuuleminen tasan kuukausi sitten neuvoantavan komitean kanssa. Tärkein kysymys on tiedon saanti tässä valvontakomiteassa Olafissa. Jos nyt pitäydymme faktoissa, niin voin todeta, että ensimmäinen helmikuuta lähtien, silloinhan Olaf järjestettiin uudelleen sisäisesti, tai silloin uudistus alkoi, ja silloin myös uusi valvontakomitea aloitti työnsä. Se oikeastaan käynnistyi tammikuussa. Helmikuussa, helmikuun alusta aivan viime päivien saakka valvontakomitea on saanut 49 pyyntöä asiakirjoista. Tai ainakin tietoja asiakirjojen sisällöstä. Kaikkiin pyyntöihin vastattiin myöntävästi. Kaikkiin pyyntöihin siis vastattiin, tiedot välitettiin yhtäkään tutkintapyyntöä Olafissa ei estetty etenemästä valvontakomitean toimesta. Eli täysi avoimuus vallitsi meidän osaltamme tässä. Tätä haluaisin korostaa. On ollut toki ongelmia aiemmin. Ensimmäinen helmikuuta syyskuu kaudella Olaf on hiljan kokenut uudelleenjärjestelyn ja valvontakomitea on vasta hiljan määritellyt omat menettelytapansa ja toimintamallinsa. Tällaisia ei aikaisemmin ollut käytössä. Tämä on johtanut viivästyksiin ja joissakin tapauksissa on myös pitänyt esittää valvontakomitealle useita toistuvia pyyntöjä tiedoista, mutta lopputulos joka tapauksessa on se, että kaikkiin pyyntö, pyyntöihin vastattiin myöntävästi. Syyskuusta eteenpäin ongelmia, muita ongelmia ei ole ollut. Eli tässä suhteessa kaikki sujuu juohevasti. Miksi näin on? Sitten äh, lopulta syyskuussa päästiin sopimukseen, kirjalliseen sopimukseen meidän ja valvontakomitean välillä tiedon saannin suhteen. Timmermans puheenjohtajana, pääjohtajana teki kuukausien ajan työtä tämän eteen. Mehän tarvitsimme tähän menettelyn, jota käytetään asian mukaisen tiedon välittämiseen, tiedon saantiin. Meillä on myös tietosuoja-asetus, jota täytyy noudattaa. Olemme myös saaneet tietosuojavaltuutetun kommentit tästä aiheesta. Siellä määrätään valvontakomitealle menettelytapa, jota on noudatettava, jotta tietoa todella saadaan. Tätä menettelyä ei oltu silloin otettu käyttöön. Tämä on johtanut viivästyksiin ja tiettyihin keskusteluihin valvontakomitean sisällä. Nyt tämä ongelma on täysin ratkaistu. Syyskuusta eteenpäin ongelmia ei ole ilmennyt. En haluaisi lähteä jonkinlaiseen ideologiseen keskusteluun ja, ja siihen, että onko saatava välitön pääsy. Tämä on noussut esille myös kirjeessä toimielimille. Nämä kysymykset ovat sellaisia, jotka kuuluvat toimielimille ja ennen kaikkea parlamentille. Halutaanko muuttaa asetusta? Kyse on myös poliittisista näkökulmista. Minua sitoo olemassa olevat säännöt, jotka toteavat, että minä tässä tapauksessa valitettavasti, hän näin suluissa sanoi, sanottuna, olen vastuussa luottamuksellisuudesta ja minä olen myös tilivelvollinen, minä olen vastuussa näistä luottamuksellisista tiedoista, joita Olafin hallussa on. Menettelytapoja on noudatettava. Tämä on velvoite, joka kohdistuu meihin. Asetuksen mukaisesti olen vastuullinen, olen vastuussa oleva henkilö. Meillä on vuodelta 2007 hyvin selkeä kannanotto tietosuojavaltuutetulta. Olafin johtaja on siis vastuussa. Nyt menettelyä noudatetaan ja yksityiskohtaisesta menettelystä syyskuussa sovittiin valvontakomitean kanssa. Tämä toimii. Eli jos ongelmia ei ole, jos viivästyksiä ei synny, niin eikä valituksiakaan tule valvontakomitealta, niin järjestelmä toimii. Manskin totesi tämän kuulemisessa. Kuulemisen tuloksetkin jollakin tavalla esitettiin tiedotusvälineissä niin, että, että me emme me haluaisimme jotenkin hämärtää näitä seikkoja. Me kuitenkin noudatimme sääntöjä. Meidän täytyy noudattaa sääntöjä. Jos sääntöjä sitten halutaan muuttaa, niin se ei ole meidän vastuullamme, vaan toimielinten vastuulla. Ongelmia ei siis ole. Ei ole yhtäkään pyyntöä, joka olisi pysäytetty valvontakomitean toimesta, kun kyseessä on tiedonsaanti. Tämä oli hyvin tärkeä seikka. No sitten tähän liittyvät kysymykset valvontakomitean äh, toiminta Dalitapauksessa. Olin hieman yllättynyt. Onko se nyt sitten oikea sana? No, joka tapauksessa, kun kuulemisen jälkeisenä päivänä ja samanakin päivänä jo luin lehdistötiedotteita ja sanomalehti artikkeleja, jossa todettiin, että valvontakomitea ei kokonaisuudessaan tätä Dallin tapauksen tiedostoa tai kaikkia tietoja huomioita antanut käyttöön. Minä kyllä tästä kärsin, koska tätä sitten toistettiin myös toimielinten välisissä kokouksissa parlamentissa. Minä haluan pitäytyä faktoissa – valvontakomitea juuri sen menettelyn, työskentelymenetelmän mukaisesti, jonka olemme yhdessä sopineet ja olemme allekirjoittaneet sopimuksen. Tällainen lyhennetty versio saatiin ja sitten pyydettiin kaikki tiedot koko tapauksesta. Nämä annettiin heti samana päivänä, tai se olla 17 vai oliko 18 päivä, jo ennen sitä, kun tapaus välitettiin eteenpäin. Eli todellakin kattavat tiedot, täydet tiedot avattiin. Komissiollakaan ei ole oikeuksia tähän, vain Olafissa neljällä henkilöllä on oikeudet tällaiseen. Eli kattavat täydet tiedot aina marraskuun loppuun saakka. Faili oli heidän käsittelyssään marraskuun loppuun saakka, aivan niin kuin pyydettiinkin. Ei tässä ole mitään kummallista. Tämä löytyy sopimuksesta ja se on juuri se menettelykin, jonka koskee valvontakomitea. Ei tämä ole mikään valitus, mutta oli kyllä aika monen yllätys kuulemisen jälkeen kuulla, että näin ei olisi tapahtunut. Toki kyse on vain lyhennelmästä, lyhennetystä versiosta tästä kertomuksesta, mutta halusin kuitenkin selventää tämän perustuen faktoihin. Toivottavasti voin oman panokseni antaa tähän keskusteluun, vaikkakin on jo vähän liian myöhäistä hälventää epäselvyyksiä. No sitten toinen seikka, joka nousi myös esille, nimittäin se, että minä en kunnioittaisi sisäisiä menettelysääntöjä valvontakomitean osalta. Minulla on vieläkin ongelmia ymmärtää, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Kunnioitan niitä täysin, mutta en ymmärrä, miten voisin olla niitä kunnioittamatta, koska siellä ei aseteta mitään velvoitetta Olafille tai Olafin pääjohtajalle. Ikään kuin sanottaisiin, että en kunnioita Saksan tilin tarkastajien sääntöjä. Kyllä minä niitä täysin kunnioitan, mutta, mutta ne eivät koske minua, niissä ei viitata minuun. ei tässä edes mainita Olafin pääjohtajaa näissä säännöissä. Eli ei minulla ole minkäänlaista velvoitetta sääntöjen mukaisesti. Minun on näin ollen aika vaikeaa ymmärtää, miten minä nyt sitten olen kunnioittamatta näitä sääntöjä tai miten voisin niitä millään tavalla rikkoa, koska toistan vielä, että minulle, minun ei kohdistu mitään velvoitetta Olafin johdossa. No, tämä nyt ei ole faktaperusteista, vaan vain oikeudellista pohdintaa jos Olafin kohdistuu velvoite näissä säännöissä, niin tämä velvoite, tämä määräys ei olisi oikeudellisesti sitovaa. On aika yksinkertaista ymmärtää, että sisäiset menettelysäännöt yhdessä elimessä eivät ole sitovia suhteessa toiseen elimeen. Meillä on sisäiset eh, menettelytavat, jotka toki sitovat Olafia, mutta eivät mitään muuta toimijaa tai instituutiota. No siirtyisin nyt viimeiseen kohtaan. En tiedä, mitä voisin vielä sanoa tämän lisäksi. Haluan todellakin pitäytyä faktoihin, enkä lähteä ideologiseen kiistaan minkään, mihinkään sotaan. Eli rakastatteko, kunniaitetteko, uskotteko. Kyllä minä kunnioitan täysin sääntöjä. Olaf kuitenkin kärsi instituutiona, kun tehtiin johtopäätöksiä, päätelmiä tässä komiteassa, parlamentissa, tiedotusvälineissä. Minun taholtani on aivan ymmärrettävää, että todettiin tällä tavalla, että minä en olisi kunnioittanut, noudattanut sääntöjä. Miten Olaf voisi sitten noudattaa tutkintasääntöjä, jos sitten ei noudatettu toisen toimielimen sääntöjä, toimen instituution sääntöjä. Ei tämä millään tavalla ole Olafia toimielimenä auttanut sen toiminnassa. Tämän halusin selkeyttää pitäytyen faktoihin. Kunnioitan sääntöjä, jotka minua velvoittavat, mutta jos nyt ei ole minun kohdistuvia sääntöjä ja velvoitteita. Olisi käytännössä mahdotonta rikkoa tällaisia sääntöjä, koska minun ei kohdistu näissä säännöissä mitään velvoitteita Olafin johdossa. No sitten viimeinen seikka liittyy henkilöstöön. Minusta tämä ei ole niinkään valtava kysymys, niinkään suuri kysymys. Totta kai ymmärrän, että tämä on tärkeää valvontakomitealle, mutta kenties tätä nyt ei tarvitse näin pitkällisesti vatvoa parlamentissa. Mutta koska näin nyt on käynyt, niin sitten täytyy vain luottaa teidän kärsivällisyyteen, että tätäkin käsitellään vielä kerran. Taas kerran, faktat. Valvontakomitea Latvialla on jo 13 vuotta historiikkia takanaan ja koskaan ei ole ollut kahdeksaa henkilökunnan jäsentä. Neljä, viisi henkilöä siellä taisi olla alussa viiden vuoden ajan. Sitten päästiin kuuteen ja hetkellisesti oli jopa seitsemän henkilö, henkilöä henkilökunnassa. Nyt sitten on sanottu, että on leikattu henkilöstöstä kaksi ja väitetään, että teen tämän, jotta en tule valvotuksi. Ei tämä pidä paikkaansa. Ja tarkoitusperä, jota tässä äh, annetaan ymmärtää minulla olleen, on vielä enemmän väärin. Valvontakomitea itse ja valvontakomitean rooli. Minä itse itse uskon kovasti valvontakomitean institutionaaliseen rooliin ja tehtävään. Se on tärkeä ja tarvitaan valvontakomiteaa, joka suojaa Olafin itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja joka valvoo, seuraa Olafin työtä ja varmistaa tilivelvollisuuden toteutumisen. Se tarkoitusperä, että minä leikkaan henkilöstöä, ja teen heidän elämänsä hankalaksi niin, että heitä ei sitten tehokkaasti valvottaisi. Hylkään tällaiset viittaukset. Ja tällaiset väitteet minusta ovat täysin vääriä. Kun kyseessä oli uudelleenjärjestelyt, uudistukset Olafissa, niin silloin Olafille laadittiin henkilöstökaavio, organigrammi, ja tämä kaikki löytyy paperilta. Siellä oli kaksi tyhjää virkaa, jotka olivat olleet jonkin aikaa tyhjinä. Nämä annettiin valvontakomitealle, oli annettu valvontakomitealle, mutta sitten ne siirrettiin valvontatyöhön. Eli valvontakomitealta vietiin mahdollisuus ikään kuin saada kahdeksan henkilökunnan kahdeksaa työntekijää. Toki noin teoreettisesti tämä olisi voinut tapahtua, mutta enpä tiedä, tarvitaanko tässä nyt sitten parlamentin välittäjän roolia. Hyviäkin uutisia kai tähän liittyy. Selitän vain sitä, miksi näin toimin. Väitetään, että olisin, leikannut henkilöstöä, mitä en kylläkään tehnyt. Minulla on suuria ongelmia sen suhteen, että antaisin kaksi lisätyöntekijää sihteeristölle. Viittasin tähän myös viimeisimmissä kahdessa kokouksessamme, kenties muistatte. Minä olen Olaf on tilanteessa ensimmäistä kertaa olemassaolonsa aikana, 13 vuoden aikana, että leikataan henkilöstöä. Ei pelkästään Olafissa, vaan kaikissa komission yksiköissä niistä syistä, jotka tämä valiokunta tuntee hyvin. Me leikkaamme henkilöstöstä, emme budjetista. 2 prosenttia tänä vuonna, kahdeksan henkilöä vähemmän. 1 prosentti ensi vuonna, joka on hyvin todennäköisesti sitten nousemassa kahteen prosenttiin, eli kahdeksan henkilöä viide, viideksi vuodeksi, viitenä vuotena, eli puhutaan noin 40 kymmenestä. Kahdesta kymmenestä kolmesta me olemme jo varmoja, mutta todennäköisesti puhumme neljästä kymmenestä. Te tunnette hyvin monivuotisen rahoituskehyksen näkymät, eli tilanne voi tästä vielä huonontuakin. Olaf on kuitenkin tänä kautena ylittänyt ennätysluvut, kun ajatellaan sinne, sinne päin tulevaa tietoa. Viime vuonna lyötiin kaikki ennätykset Olafissa. Eli meidän tutkintatyömme kasvaa 30 prosentilla, sitten henkilöstöä leikataan 2 prosentilla. Ja sitten jos annetaan lisähenkilöstöä valvontakomitealle, tämä tilanne on nyt minulle hyvin vaikea. Tässä hyvät uutiset seuraavaksi. Olen puhunut valvontakomitean johdon kanssa muutama päivä sitten. Ja olemme päässeet sopimukseen. Todennäköisesti teemme toimielimille tästä yhteisen aloitteen, jotta voitaisiin puuttua tähän hyvin vakavaan ongelmaan henkilöstön leikkausten osalta, joka vaikuttaa valvontakomitean mahdollisuuksiin tehdä paremmin, hoitaa paremmin työnsä ja vaikuttaa myös Olafin mahdollisuuksiin toteuttaa tutkintatyötään. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne. Toivottavasti tämä auttaa selkeyttämään tilannetta ja sen lisäksi myös parlamentti voi ymmärtää, kuinka tärkeänä Olaf pitää hyvin toimivaa valvontakomiteaa. Ja ymmärtää, kuinka me pyrimme toimimaan niin, että todellakin tällainen valvontakomitea on. Tässä tarvitsemme teidän yhteistyötänne. Ja sehr Generaldirektor. Arvoisa pääjohtaja Kessler, talousarvion valvontavaliokunnan nimissä saaneen esittää vain yhden kommentin. Valvonta valiokunta on pyytänyt Olafia informoimaan meitä tilanteesta. Me olemme aina toimineet riippumattomasti. Tästä olemme edelleenkin samaa mieltä, mutta demokraattisessa järjestelmässä pitää olla var- varmistettu, että nämä toimijat olisivat jonkinlaisen valvonnan kohteena. Tästä syystä perustettiin talousarvion valvontavaliokunta. Ja me olemme erittäin hienoa, että julkisessa avoimessa kokouksessa ilmoitatte, että toimintavalmiutenne ovat rajalliset ja tästäpä syystä olemmekin päättäneet, että tämä Supervisory Committee kutsuttaisiin tänne vieraaksemme yhdessä teidän kanssanne. Tarkoituksena oli, että tämä kokous järjestettäisiin täällä tänään, mutta se ei onnistunut, koska tämän valvontavaliokunnan edustajat eivät olleet paikalla – Tätä ei voida tietenkään siirtää hamaan tulevaisuuteen. Me toivomme, että lähitulevaisuudessa tämä yhteinen kokous voitaisiin järjestää ja valvontavaliokunta voisi myöskin saada äänensä kuuluviin ja jotta voin tyydyttää myöskin oman valiokuntani toiveita. Kollega Ajala Sender on pyytänyt puheenvuoroa. Hän joutuu kohta lähtemään, mutta ensin puheenvuoro hänelle ja sitten muille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoron heti alkuun, koska halusin sanoa, että ainakaan minun tietojeni mukaan meillä ei ole vastausta herra Kessleriltä. Se kai lähetettiin koordinaattoreille, mutta ei muille edustajille. Herra Kessler on täällä kyllä selittänyt asian oikein hyvin ja ymmärrän nämä, mitä nämä vastaukset ovat, mutta minulla ei kuitenkaan ollut eh, herra Kesslerin vastauksia paperissani, joten haluaisin, mm, minulla on nyt vain nämä tiedot, mitä kuulimme tässä ja kuulemistilaisuuksissa niin suljetuin ovin. Joten ensinnäkin haluaisin kiittää tietenkin herra Kessleriä siitä, että hän on halunnut antaa meille kaikki nämä tiedot. Ja kun en tehnyt näitä, näitä vastauksia, niin en oikein tiedä, mitä nämä tiedot ovat. Mutta, mutta ymmärrän kyllä, että hän on huolissaan. Haluaisin vain kertoa, että älkääpä yllättykö, jos joskus tulee ongelmia tai saamme valvonta komitealta jotakin vaatimuksia, niin meitä toki tämä asia kovasti kiinnostaa ja tämä huolestuttaa meitä. Tekin esititte jotakin, niin kuin saavuitte, niin esitettiin jotakin varaumia täällä valiokunnassa. Yleensä hän aina Olafin johtaja tai tuleva johtava, niin periaatteessa hänellä on tiettyjä jännitteitä tämän valvontakomitean kanssa. Meillähän tämä komitea on tar- ta- tae sille, että näin arkaluontoinen ja monimutkainen elin kuin Olaf, jossa on vielä paljon heikkouksia monesta näkökohdasta. Jos sitä katsotaan kansalaisten silmin ja niin heidän ongelmat huomioiden, niin tämä valvontakomitea juuri on takeena sille, että kaikki sujuu hyvin, eikä mitään ylilyöntejä tapahdu Olafissa. Joten jos jotakin valituksia tulee tai muuta tuolta valvontakomiteasta, niin se tietenkin herättää meidän huomiomme heti ja olemme siitä huolissamme. Te sanoitte, että seitsemässä kuukaudessa helmikuusta syyskuuhun ei ollut mitään ongelmia. Haluaisin tietää, mitä, nämä, mitä ongelmia oli, eikä annettu kertomuksia. Uusi sopimus on uusi syyskuusta asti, mutta helmikuusta syyskuuhun asti kuitenkin oli tämä normaali järjestys päällä. Haluaisin tietää, onko tässä ollut lykkäyksiä. Se, mitä silloin pyydettiin, onko se paikattu. Mistä ajanjaksosta puhutaan, kun sanotaan, että oli ongelmia helmikuusta syyskuuhun? Tämä on meille huoli. Haluamme tietää, että kaikki on kunnossa ei syyskuusta eteenpäin, vain se, mitä lykkäyksiä on ollut, niin onko ne saatu korjattua. Tiedätte myös, että valiokuntakomitean henkilökunta on Olafin johtajana alaista ja henkilökuntaa on riittävästi tai sitä ei ole riittävästi teidän päätöstenne mukaisesti. Ja sama päti edellisinkin johtajan Aikaisemmin valvontakomitealla oli enintään seitsemän henkilöä, eivät nämä ole mitään tahansa henkilöitä, siellä on hallintohenkilökuntaa eh, ja muuta. Haluaisin tietää, mitä, kuinka paljon teillä on henkilöitä, mitä asteita he odottavat, mitä teillä oli tutkinnan alla eri tahoja. Sen, eihän ole sama asia, jos on viisi yhden luokan ja kaksi toisen luokan tai neljä yhden luokan ja kolme toisen luokan henkilöä. Toki on tärkeää, että komitea olisi tehokas ja pystyisi valvomaan tilannetta ja säilyttämään riippumattomuuden ja tehokkuuden. Sitten puhuitte siitä, kuinka paljon ongelmia lehdistössä on ollut esillä, mutta herra Kessler, onhan muistettava, että herra Dali joka on hyvin paljon ollut esillä lehdistössä, että hän oli ensimmäinen, joka järjesti lehdistökokouksen ja kerroitte näistä paineista, kun kysyimme siitä, mutta ensimmäisenä te itse menitte tuonne lehdistöön ja se, mitä sen jälkeen, jälkeen tapahtui, niin liittyi tähän kokouksissa. Olenkin käyttänyt itsekin sitä, mitä te kerroitte lehdistökokouksessanne heti sen jälkeen, kun lähetitte tämän asian Maltan viranomaisille. Tuolloin puhuitte paineista. Ette koskaan tehneet selväksi mistä paineista oli kysymys. Ja näin ollen tämä lumipallo sitten vain kasvoi ja kasvoi. Te olette vastuussa luottamuksellisesta tiedosta Olafissa ja jos ne sitten menee lehdistöön, niin no yksi asia on avoimuus ja Toinen asia on se, että ylenpalttisesti tiedotetaan lehdistölle asioista. Olisi toki hyvä tietää, millä tavalla nämä menee lehdistöön, ettei mitään tällaisia turhia lumipalloja sitten lähtisi syntymään, koska nämä ovat toki hyvin mediaattisia asioita hyvässä ja huonossa. Meidän kaikkien pitäisi olla varovaisempia. Minä en ainakaan omalta osaltani tästä asiasta puhu lehdistölle silloin kun minulla oli tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiskysymyksiin silloin puhuin, mutta muuten en. Ja uskon, että olisi hyvä, että pitäisimme tästä kaikki kiinni. Sitten henkilökunnasta vielä, kun olette uudelleen järjestelleet henkilöstöä, niin meillä on neljä pääosasta, nyt niitä on viisi Olafissa ja sen, tämän lisäksi yksi koordinaatioyksikkö. Tässä voitaisiin ehkä myös puhua siitä, pitäisikö keskittyä tutkimukseen ja laajentaa ähm, koordinaatioyksikköä ja hallintoyksikköä. Tämähän vielä ikään kuin jakaa resursseja laajemmalle kakulle kuin sen sijaan, että, että voitaisiin keskittää varoja tähän tärkeimpään eli tutkimukseen. Paljon kiitoksia Ajalla Sender. Seuraavana Inge Gressle. Ja, vielen Dank, Herr General. Kiitoksia, herra pääjohtaja. Olisi ollut hienoa, jos olisimme yhdessä valvontavaliokunnan kanssa voineet keskustella asiasta. Ehkäpä myöhemmin, mutta toivottavasti näin ei käy uudemman kerran. No, kuitenkin toteaisin jo tässä vaiheessa, että mielestäni te olette elävä esimerkki ristiriitaisuuksista se, mitä te sanoitte, on pelkkää ristiriitaisuutta täyttä. Onko ongelmia, vaikka eikö niitä ole? Te sanoitte, että ongelmia ei oikeastaan ole, mutta kuitenkin oh, helmi-syyskuun välisenä aikana oli kuitenkin ongelmia. Minullehan syntyy väkisinkin sellainen vaikutelma, että tämä valvontavaliokunta, joka koostuu poli, korkeatason viranomaisesta entisestä edustajasta, valvo, tarkastajasta, tuomarista ja valvo, tilintarkastajasta. No, nämä tiedot henkilöistä on välitetty toimielimille, mutta minulle syntyy sellainen vaikutelma, että te reagoitte vasta sitten, kun hätä on kädessä. Eli teidän pitäisi toimia hyvässä hengessä yhteistyö hengessä. On valitettava, että näin ei ole ollut. Mehän tiedämme, että tämä ongelma valvontavaliokunnan suhteen on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Pitäisiköhän pikkuhiljaa saada vauhtia tähän asiaan? Valitettavasti mitään tuloksia ei ole saatu aikaiseksi. Minä olen henkilökohtaisesti ollut teihin yhteydessä, myöskin komission jäseneen Shemetaan. Miksi tämä tilanne on kärjistynyt tällä tavalla? Se on kysymys, johon haluaisin teiltä vastauksen. Olisi hienoa, jos tämä vastaus olisi sitten ilman minkäänlaisia ristiriitaisuuksia höystettynä. Niin sanoitte, että tulette tänne kertomaan asioista, koska te olette tilivelvollinen parlamentille. Kun katsoin Dalin juttua ja siihen liittyviä vastauksianne, No, ette te kunnioita meitä, koska lehdistölle kerrotte paljon enemmän kuin mitä olette vastauksissanne meidän kysymyksinne kertoneet. Jos tämä on teidän osoittamanne kunnioitus parlamenttia kohtaan, niin silloin jokin mättää, joten kyllä meidän täytyy paneutua näihin kysymyksiin uudemman kerran, sillä minä uskon, että nämä vastaukset oikeastaan pimittävät sen varsinaisen vastauksen. Eli ette sano sitä, mitä teidän pitäisi sanoa, joten me Olemme kyllä yrittäneet pyytää teiltä tietoa, mutta te ette ole vastanneet tähän pyyntöön. Olaf, mitä se on? Se on tällainen hallintotaho, joka tekee tutkimuksia. Dallin osalta asia on hoidettu loppuun ja myöskin tämä kurinpidollinen menettely on saatu jo päätökseen, koska Dali on eronnut tehtävistään, joten tähänkään ette voi vedota, jos me pyydämme teiltä lisäinfoa. Ja sanoisin vielä sen verran, että tämä menettelytapa ongelman ratkaisemiseksi, siis ongelma, joka liittyy valvontavaliokuntaan, niin ei se minua miellytä. Teidän pitää kunnioittaa meidän valiokuntaamme. On tietenkin selvää, että kukaan ei halua tulla valvotuksi. No olen, vi- olen seurannut tätä ongelmaa Olafin pääjohtajan ja valvontavaliokuntaan liittyen, ja aina niitä ongelmia on ollut olemassa, koska tämä rakenne on kinkkinen. Ja valvontavaliokunta toimii ikään kuin Olafin sydämessä, mutta kahdeksan vuoden aikana ongelmat eivät ole olleet näin mittavia kuin nyt. Te oikeastaan kampitatte itseänne. Tästä on haittaa teille, Olafille ja valvontavaliokunnalle. Me toivomme, että valvontavaliokunta voi toimia mandaatinsa mukaisesti. Se on meidän nimeämä taho ja meidän vastuullamme on mahdollistaa valvontavaliokunnan moitteettoman työn, mutta se ei ole vielä mahdollista. Me voimme tietenkin käyttää tiukempakin sanamuotoa silloin, kun keskustelemme teidän kanssanne, mutta sitä emme halua tehdä vielä. Me haluamme, että Olaf toimii tehokkaasti, mutta se edellyttää, että molemmat osapuolet ja molemmat tahot toimivat tehokkaasti, joten yrittäkää tehdä parhaanne. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Gaia. Ei minulla ole kysymyksiä pääjohtajalle, vaan pikemminkin vain kommentti lausuttavana. Ja se liittyy valiokunnan toimintaan. Toivoisin, että pitäisimme kaksi asiaa erillään toisistaan ja selkeästi. Yhtäältä meillä on kysymys sen suhteen, mikä on Kesslerin ja valvontavaliokunnan välinen suhde Olafissa. Se selvitetään. Ja olen oikeastaan iloinen, että kuulemme yhtäältä Kessleriä ja sitten toisaalta taas valvontavaliokuntaa ei samassa kokouksessa, vaan eri kokouksessa. Minä en usko, että me pääsemme kovin pitkälle, jos me täällä kuulisimme molempia tahoja samassa kokouksessa. Ne kertoisivat meille, kuka on tehnyt mitäkin ja milloin ja miksi ja sitä sun tätä. Ei niistä ole mitään hyötyä niistä kokouksista. Sitten toinen asia. Tämän hallinnollisteknisen ongelman ei pitäisi liittyä siihen, Dalia koskevaan juttuun. Meidän ei pitäisi palata jo selvitettyihin asioihin. Ja me tiedämme, että yli kuukauden ajan on ollut jo selvillä seuraava asia. Mehän olemme Strasbourgissa pääjohtajan kanssa suljetuin ovin keskustelleet tästä Dali-jutusta. Ja me tiedämme, että Maltan viranomaiset yhtäältä voivat antaa meille infoa käyttöön ja toisaalta komissio. Siinä ovat ne kaksi tahoa. Ai, Gressle sanoi, että ei pidä paikkaansa. No, jos ei, niin no ehkä tämäkin seikka pitäisi selvittää perinpohjaisesti. Voi olla, Inge, että sinulla on tämä kertomus, minulla sitä ei ole. Komissiolle on välitetty pyyntö. Voisimmeko saada tämän kertomuksen? Komissio vastasi, ei käy. Me voimme sanoa komissiolle, että no, siihen päättyi teidän uranne ja keksiä jotain uutta. Nyt voimme pyytää Kesslerilta kertomusta, joka ei ole enää hänen käytettävissä. Miten kauan me aiomme oikeastaan vatvoa tätä asiaa? Ja sitten herää kysymys, että olemmeko me valvontavaliokunta vaiko emme. Minun mielestäni me emme ole sellainen valvontavaliokunta. Meidän tehtävänä on valvontaa, valvoa komission äh, varojen käyttöä. Siihen minä voin myöskin osallistua. Me voimme tietenkin äh, myöskin pyytää erikois tutkintavaliokunnan perustamista, joka käsittelisi tätä Daliutoa uudestaan. Mutta meidän ei pitäisi teeskennellä sitä, että me olisimme ikään kuin jonkinlainen ilman mandaattia toimiva valvontavaliokunta. Minä todellakin kritisoin tässä, en ainoastaan niitä, jotka ovat täällä jo puhuneet asiasta, vaan myöskin herra puheenjohtaja itseensä. Jetzt äh, uh, mitten äh, uh, in einer doch No, jännäksi meni tämä keskustelu. Mutta faktahan on, että meidän valitsemamme lähestymistapa on se oikea. Me olemme tarkkaan pohtineet, mitä teemme milloinkin. 15. lokakuuta niin ilmeisesti Kessler välitti tiedon komissiolle tästä loppukertomuksesta 16. päivä 10. Puhelimitse Shemeta ilmoitti minulle komission jäsenen Dalin eroaikeista ja samana päivänä ilmeisesti komissio järjesti aiheeseen liittyvän lehdistötilaisuuden. Sitten 17. järjestettiin komission lehdistötilaisuus, johon myöskin ilmeisesti Kessler osallistui. Ja kun te, arvoisa Kessler, lehdistötilaisuudessa otitte aiheeseen liittyen kantaa, niin ilmoitettiin, että mikäli Olafin pääjohtajan mielestä voidaan lehdistöä tiedottaa suoraan, niin silloin myöskin kansalaisten valitsemilla kansanedustajilla pitäisi olla mahdollisuus keskustella teidän kanssanne tästä asiasta. Koordinaattoreiden kokouksessa suljetuin ovin keskustelimme asiasta, silloin kaikki jäsenet saivat osallistua kokoukseen ja ilmoititte, että komissiolla on nyt tämä loppuraportti käsissään ja kyse oli komission puheenjohtajan päätöksestä, siis siitä, että Dali joutuu lähtemään. Ja me olemme sen jälkeen ilmoittaneet komissiolle, että me haluamme ensinnäkin saada tämän kertomuksen käyttöömme ja toisaalta totesimme, että meidän kantamme on se, että komission puheenjohtajan täytyy kertoa asioista parlamentille. Minä olen aika pidättyväisesti ottanut asian kantaa, mutta minäkin kuulun tässä talossa yhteen poliittiseen ryhmään ja olen sitä mieltä, että ei yhdessäkään maailman parlamentissa voida toimia siten, että ministeri eroaa ilman, että pääministeri kertoisi asiasta julkisessa kokouksessa, avoimessa kokouksessa kansan edustajille eron syistä. Miksi Euroopassa ei voitaisi toimia näin? Miksi me oikeastaan sulatamme tällaista toimintaa? Miksi aikaisemmat liittokanslerit Helmi, Helmut Schmidt kertoo, että parlamentilta hän odottaa vallankumouksellista toimintaa ja että Euroopan unionissa demokraattinen valvoja olisi parlamentti. Miksi ulkopuolisen pitää kertoa meille tällaisesta asiasta? Meidän, meidän itsemme pitää kertoa tämä fakta. Meillä pitää olla oikeus kysyä. Jos meillä ei ole oikeutta esittää kysymyksiä ja kansalaiset kysyvät meiltä asioita, mutta me emme kysy asioita, niin silloin tilanne on aika hankala. Ja toinen asia, joka liittyy tähän, on se, että jos me suorilla vaaleilla valitut edustajat eivät saa toimielimiltä tietoja käyttöönsä, jos komissio tai kuka tahansa Olafi ei kykene olemaan meille meihin yhteydessä antamaan meille riittävästi tietoa käyttöömme, niin silloin meillä on oikeus kertoa tästä suurelle yleisölle. Ei ainoastaan oikeus, vaan velvollisuus valistaa kansalaisia, sillä Euroopan kansalaisilla on oikeus siihen, että kansan edustajat voivat valvoa komissiota, ja valvonta ilman tietoa ei ole toimiva yhtälö. Sen verran siihen, mitä valiokunta teki. No, en osallistu spekulointiin. Minä haluan faktoja. Tietenkin aina voi käydä niin, että jotkut haluavat lähteä mukaan näihin spekulointeihin. Mutta kyllä meidän pitää keskustella avoimesti myöskin Barroson kanssa. Ja sanoisin, mitä sanoin jo aikanaan. Totesin yhdessä virkeessä Barrosolle – että paras väline salaliittoteorioiden kitkemiseksi on se, että itse komissio hoitaa avoimuuden kuntoon. Ja minä uskon, että oikeudellisia yksiköitä riittää, eli että ne kykenevät laatimaan sellaisen tekstin, joka riittää myöskin tyydyttämään kansalaisten valitseman edustajahuoneen tiedon halun. Tämä ei nyt liity Kesslerin juttuun, vaan muihin asioihin. Kyse on muistaakseni tästä 6. marraskuuta järjestetystä valvontavaliokunnan kuulemisesta – ja on hienoa, että Kessler tuli tänne paikalle kertomaan asioista, mutta varmaankin kuulette omastakin äänensävystäni, että kun keskustelemme siitä, mikä on meidän roolimme valiokuntana, kyllä meiltäkin vaaditaan ponnekkuutta. Minä en ole näitä sanoja lausunut kovinkaan usein. Minä sovin koordinaattoreiden kanssa siitä, mitä sanon ja miten sanon. Minä vain nyt päätin, että Kesslerille annetaan mahdollisuus avoimessa kokouksessa esittää omat näkemyksensä. Minun mielestäni tämä on avoimuuden, avoimuuden hengen mukaista toimintaa ja tuskin panette pahaksi. Ja vielä kerran haluaisin kiittää Kessleriä hänen kommenteistaan. Olkaa hyvä. No, very shortly, but I think I use. Kiitos. Aivan lyhyesti joitakin vastauksia. Ensinnäkin Dalin tapaus, niin kuin tässäkin kokouksessa näitte, minä olin paljon vaatimattomampi kuin te. Halusin vain selventää faktat. Olaf on noudattanut sääntöjä kirjaimellisesti, erityisesti niitä sääntöjä, jotka liittyvät valvontakomiteaan. Tästä on ollut väärinkäsitystä. En tietenkään halua syytellä ketään. On valitettavaa, että näin on ja haluan selkeyttää tämän seikan. Me noudatamme sääntöjä ja meillä on myös sopimus valvontakomitean tehtävästä. Ikävä kyllä tämä on nyt päässyt tapahtumaan ja johtopäätöksiä tehdään sitten ulkopuolella, tämänkin salin ulkopuolella siitä, että Olavilla, Olafilla olisi ollut jotakin salattaa, salattavaa valvontakomitealta tästä Dalin tapauksessa. Näin ei ole. Tämä piti tehdä selväksi. I mean, to the supervisory committee, to the su- yeah, I come to the... Kommenttia salista ilman mikrofonia. To but... Kyllä, kyllä. Tulen siihen kysymykseen. Nyt kuitenkin kuukauden takaisen kuulemisen tulokset valvontakomitean osalta. Siellä oli tämänkin valiokunnan jäseniä ja myös tiedotusvälineet edustajat totesivat sellaista, että en olisi antanut tiettyjä tietoja. Toivottavasti tilanne nyt on selvillä nyt noin ku- kuukausi tämän jälkeen, mutta joka tapauksessa. Pidättäydyin vastaamasta tiedotusvälineille. En antanut tiedotus, ja niin edelleen, vaan halusin käyttää tätä tilaisuutta toimielinten edessä selkeyttääkseni tämän pikkuasian omalta taholtani. Yes, yes. Kyllä, kyllä. Niin. Sanoin tämän Dalin tapauksesta helmikuu, syyskuu, silloin ei ollut Dalin tapausta. Kyllä, kyllä. Vastaan samanaikaisesti teille ja myös osittain edustaja Greslen esittämän kysymyksen. Mitä tapahtui helmikuun ja syyskuun välisenä aikana? Toistan vielä hieman yksityiskohtaisemmin. Valitettavasti Olafilla ei koskaan ollut minkäänlaista menettelytapaa tai työskentelyjärjestelyä Olafin ja valvontakomitean välillä. Ennen minun astumistani oli ollut yrityksiä, mutta ne olivat aina epäonnistuneet. Ei ole siis menettelytapaa käytössä. Tämä ei tietenkään koskaan auta. Minä olen juristi, mutta en ole mikään menettelytapa fanaatikko. Joka tapauksessa menettelytavat kuitenkin auttavat Ensimmäinen helmikuuta tehtiin Olafin uudelleenjärjestäminen ja uusi valvontakomitea. Viisi henkilöä, jotka eivät tunne toinen toistaan, jotka tulevat ulkopuolelta ja tarvitsevat aikaa. Jos haluatte tälle minun selitykseni, haluavat aikaa, tarvitsevat aikaa ymmärtääkseen mikä on heidän roolinsa ja miten sitä pitäisi tulkita. He olivat uusia, me olimme uusia samanaikaisesti ja menettelytapa ei ollut käytössä. Vastaan tällä tavalla myös osittain edustaja Greslen kysymyksiin. Uusia ongelmia, miksi sellaisia on, kysyy rouva Gresle. Aina valvontakomitean kanssa on ollut jonkinlaista pientä selitettävää, jos nyt ymmärsin teitä oikein. strong, yes. New and, and worst. Niin, uusia ja huonompia, pahempia ongelmia. Osana vastau, vastausta lisänä siihen, mitä jo sanoin. Valvontakomitea sai uusia pyyntöjä, sellaisia, mitä aiemmin ei ollut saatu. Eli uusia tutkimuksia. Tällaisia aikaisemmin ei ollut tullut. Ei pidä The, if I may, the interruptions cannot be if translated. I may, uh, so. If I may, I take the responsibility of what they say. Jos todellakin näin on, niin otan vastuun kaikesta tästä. Aiemmin ei tällaisia pyyntöjä ollut koskaan esitetty, kun tutkinta oli käynnissä. Kun tällaisia pyyntöjä esitetään, niin totta kai niistäkin täytyy sitten päätös tehdä. Valvonta komitean piti kokoontua ja löytää sopimus siitä, minkälaista menettelyä tässä käytetään. Me sovimme sitten, että tämä toteutetaan syyskuussa. Olen kiitollinen Timmermansille ja koko valvontakomitealle. Me teimme yhteistyötä ja löysimme ratkaisun, järjestelyn, josta heidän kanssaan sovittiin. Ja siitä hetkestä eteenpäin ongelmia ei ollut, koska he noudattivat sopimusta, me noudatimme sopimusta. Siellä on kolmen vaiheen lähestymistapa, joka on määritelty ja joka meitä velvoittaa EDPS 2007. Heillä, heillä täytyy olla valtuutusta tarve pyytää ja, ja he pyytävät. Nyt meillä on menettelytapa. Uusia pyyntöjä, hakemuksia meidän oikeudellinen tilanteemmehan on varsin vaikea. Me olemme tilivelvollisia. Minä haluan olla tilivelvollinen. Minä olen tilivelvollinen. Olen vastuullinen. Uskon vastuullisuuteen ja kaikkiin välineisiin, joita parlamentilla ja valvontakomitealla on. Niihin välineisiin, joita meillä on vastuun toteuttamiseksi, mutta minua sitovat myös säännöt ja määräykset, jotka koskevat valvontaelimiä. tieto säännöt, tiedon saannin, tiedon välittämisen säännöt toimivat, koska todellakin nyt noudatetaan sopimusta, jonka teimme. On noudatettu sitä menettelyä, joka on täysin linjassa tietosuojasääntöjen kanssa ja täysin samassa linjassa tietosuojavaltuutetun kannanoton kanssa vuodelta 2007. Valitettavaa on, että <clears throat> Ennen syyskuuta tällaisia järjestelyjä ei ollut oltu tehty. Mutta tässä kuitenkin kaikista tärkeimmät seikat. No sitten vastauksena kysymyksiin. Edustaja Gresle. Ja myös Ajalla Sender. Totta kai nämä ovat sisäisiä kysymyksiä, joille ei välttämättä voi tehdä mitään, mutta te pyysitte esititte kysymyksen komissiolle ja sitten komissio pyysi minua vastaamaan sellaisiin kysymyksen osiin, jotka koskevat Olafia. Ja, ja totta kai komissio on välittänyt kaikki vastaukset teille. Me jälleen kerran olemme vastuussa, olemme tilivelvollisia, mutta säännöt jälleen kerran sitovat meitä – en minä voi tehdä mitä vain minua lystäisi tehdä, vaan säännöt minua sitovat toiminnassani ja joskus en voinut vastata vast- kysymykseen, koska ne liittyivät tutkimuksen sisältöön. Minulla ei ole lupaa vastata tällaisiin kysymyksiin. Niin, paineet. Te mainitsitte tämän vielä kerran. Haluan hälventää epäselvyyttä ja estää tällaista epäselvyyttä en kokenut minkäänlaista painetta tai minkäänlaisia harhautusyrityksiä. En kokenut minkäänlaista painostusta mistään päin. Enkä ma- myöskään maininnut tällaisesta paineesta tiedotusvälinille. No, no. Kommenttia ilman mikrofonia. En muista, että olisin maininnut paineita lehdistötilaisuudessa. Voi olla, että olen sitten tämän Strasbourgissa antanut ymmärtää, mutta tämä tilanne johti siihen, että kun tutkinta päättyi ja kun komission jäsen erosi, niin sitten lähetin raportin Maltan oikeusviranomaisille kiireellisenä kysymyksenä. Tämä oli paine, joka syntyi kiireellisestä tilanteesta, ei suinkaan niin, että olisi ollut painostusta mistään suunnasta, vaan tämä oli tilanne, joka vaati kiireellistä raportin edelleen toimittamista. No, we have fall... Oikein paljon kiitoksia. Nyt meillä on muutama ongelma. Also. Sorry, um... we have an um, agreement with them. Meillä on heidän kanssaan sopimus. Pardon? Oikein paljon kiitoksia. Anteeksi, minä sain tiedon, että nyt tulkkaus katkeaa. Meidän on päätettävä kokouksemme. Kaksi kollegaa oli vielä puhuja listalla, Arsen ja Gayer. Me jatkamme vielä viiden minuutin ajan, mutta enää viiden minuutin ajan. Sitten päätän kokouksen. Andreasen yksi minuutti. Thank you, Chair. I had asked for to speak before, so